Well, good afternoon, uh, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan kokoukseen. Ja kuten tiedätte, meillä on valiokunnan erityiskokous. Ja meillä on hyvä onni, että tämän iltapäivän kokous oli löyty lukkoon professori Mario Montin kanssa. Toivotan hänet lämpimästi tervetulleeksi hän on lanserannut tärkeän asiakirjan uusi strategia yhtenäismarkkinoille. Ja mikä olisikaan asianmukaisempaa kuin että sisämarkkinavaliokunta tarjoaa merkittävän foorumin tälle dokumentille. Meillä on suuri kunnia myöskin, että Jarosi Buzek, parlamentin puhemies, on mukana tässä edessä ja hän tulee myös sanomaan pari sanaa kohta muutama muodollinen tiedonanto. Ensinnäkin tämä kokous menee verkkoon. On aina hyvä muistaa, että te olette internetissä ja kokous äänitetään. Ja kokouksen esityslista on sellainen, että alkupuolella meillä on ensin professori Montin esitys, ja sitten äh, interventioita valiokuntien koordinaattorilta ja myöskin esittelijämme, jonka teemana on käytäntöönpano. Loi Grekon paikalla. Ja tämä raportti, joka professori Montti esittelee, on myös arvokas panos herra Grekin töihin. Ja täällä on myös läsnä Brian Cassidy, entinen jäsenemme ja, ja hän on talous- ja sosiaalikomitean sisämarkkinavaliokunnan puheenjohtaja. Toivotan hänet lämpimästi tervetulleeksi. Tämä, me lähetimme avoimen kutsun muille valiokunnille ja toivotan tervetulleeksi muiden valiokuntien jäsenet myöskin. Näiden kommentin jälkeen minulla on suuri ilo antaa puheenvuoro ensin Jerzy Buzikille parlamentin puhemiehelle. Um, Mr. Chairman, thank you. Um, um, Malcolm. Kiitoksia Malcolm siitä, että sain kutsun tänne tähän kokoukseen. Euroopan parlamentin jäsenien pitää käydä valiokunta kokouksissa, mutta minulla ei ole paljon siihen mahdollisuuksia, koska nyt en ole ihan tavallinen jäsen. Mutta parin viikon välein yritän päästä valiokuntiin ITREen ja ENVIin. Se oli hieno aika. Nyt minulla ei enää ole riittävästi aikaa. Mutta jokaisella valiokunnalla on hyvät hetkensä toimintaan koko parlamentin puolesta. Meillä oli ilmasto-ongelmia pari vuotta sitten ja ympäristövaliokunta oli kaikkein tärkein, kolmas energiapaketti ja jotain muitakin asioita. Tiedän tämän hyvin kokemuksesta Euroopan parlamentista. Nyt voimme sanoa, että sisämarkkinavaliokunnan ja talousasioiden valiokunnan, nehän ovat kaikkein tärkeimpiä tässä parlamentissa, se on ihan selvää. No, nyt ei puhuta pelkästään yksityiskohdista, miten voidaan ratkaista ongelmia sisämarkkinoilla, vaan nyt on kyseessä integraation hengestä ja EUn filosofiasta kokonaisuutena. Ja Mario Monti ilmeisesti puhuu näistä asioista. Nyt ei enää sanota professori Mario Monti, tästä sovittiin. Mutta Mario Monti on suuri poliitikko Euroopan unionissa. Hän on ollut komission jäsenenä. No tällaisen keskustelun ajoitus on sopiva. Ja miksi? Lissabonin sopimus, se merkitsee Euroopan parlamentin suurempaa roolia ja yhteisömenetelmien suurempaa roolia. Ja sitähän Euroopan parlamentti edustaa. Meidän täytyy tietää oma vastuumme, kun puhumme yhtenäismarkkinoista. Se on meidän vastuumme, koska me olemme vastuussa yhteisömenettelystä, erityisesti Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen. No viimeisen viiden vuoden aikana tai kymmenen vuoden aikana vuodesta 2000. Meillä oli Lissabonin ohjelma. Se nyt ei nyt ollut mikään suuri menestys. Siinä oli avointa koordinointia. Se ei niinkään ollut yhteisömetodia. Ja tätä tilannetta täytyy parantaa. Nyt meillä on 2020 strategia ja haluaisimme nyt saada sen päätökseen käsitellä sitä ja osoittaa kansalaisille, että olemme vastuuntuntoisia tulevaisuuden suhteen. Ja tällaisen ajattelun tulos on tietysti se, että todella käynnistämme sisämarkkinat, käynnistämme ne uudelleen. Tämä ajatus tuli esille pari kuukautta sitten, mutta nyt meillä on lisäongelmia. Ja nyt on entistä tärkeämpää toimia, koska tiedämme tästä rahoituskriisistä. Eli kaikki näkökulmat täällä liittyvät siihen, miten voimme uudelleen käynnistää sisämarkkinat ja miten voimme vastata näihin ongelmiin. Ja millä tavalla Euroopasta saadaan parempi paikka elää tulevaisuudessa. Mä en nyt halua puhua liian pitkään. Te olette ammattilaisia, erityisesti Mario Monti on asiantuntija näissä asioissa. Mutta täytyy vielä sanoa, että tietysti ensimmäisen kymmenen vuoden aikana yhteismarkkinat olivat hieno saavutus. 877 miljardia saatiin lisävaurautta EU-hun – ja myöskin huomattavasti lisätyöpaikkoja. Ja kuten tiedätte, meillä on ongelmia palveludirektiivin osalta. Sitä ei ole pantu oikealla tavalla täytäntöön jäsenvaltioissa. Ja tähän täytyy reagoida. Sitten rahoitusvalvonta ja pääomavirrat ovat myöskin tärkeitä vipurahastot. Meidän täytyy miettiä myöskin ulkosuhteitamme, eikä pelkästään sisämarkkinoiden uudelleenkäynnistämistä EUn kannalta, vaan myöskin EUn ulkopuolisen maailman kannalta. No pipumarkkinoista puhutaan Yhdysvaltojen kanssa. Sitten standardisointi. Standardeja tarvitaan. Tämä voidaan toteuttaa kännykköjen osalta ja meillä on valtavaa edistystä myöskin autoteollisuuden osalta – ja sitten henkilöt, Schengen-alue, viisumivapautus. No EUn ulkopuolella myöskin jotain, eikä pelkästään EUn sisällä. No tietysti ehdottaisin, että jos puhumme henkilöiden liikkuvuudesta, kielistä, jos voimme sanoa jotain, esimerkiksi 1 plus 2, yksi äidinkieli plus kaksi muuta kieltä, esimerkiksi yläasteella tai lukiossa. No tämä nyt ei ole EUn vastuualla, tämähän kuuluu kansalliseen toimivaltuuksiin, mutta mitä voidaan puhua henkilöiden liikkuvuudesta, mikäli ei osaa kieliä? Eli tämä on hyvin konkreettinen ehdotus. Tällä tavalla me voimme uudelleen käynnistää sisämarkkinastrategian. Ja tietysti tutkimus on viides hyvin tärkeä vapaus. tekijänoikeudet. Tekin on keskeinen kysymys meille kaikille. No niin. Sitten vielä kolme muuta asiaa. Sähköinen kaupankäynti. Ilman sitä emme voi edetä. Myöskin tärkeää ovat nämä viisi vapautta. Sähköinen kaupankäynti, Ja sitten mistä Jacques Delorsin kanssa puhuttiin, ensimmäinen entinen komission puheenjohtaja, Euroopan energiayhteisö. Sekin liittyy sisämarkkinoihin, se on hyvin tärkeää. No sitten omat valiokuntani eli teollisuusvaliokunta ja ympäristövaliokunta. Ja kesäkuussa käyn puhumassa kummassakin valiokunnassa. Eurooppalainen energiayhteisö. Ja sitten kolmas tärkeä ongelma liittyy Euroopan unionin kilpailukykyyn kohesiopolitiikan nojalta. Meidän täytyy ottaa käyttöön kaikki potentiaali Euroopan alueella. Jos puhutaan kilpailukyvystä, joka pohjautuu vapaaseen markkinatalouteen, ei kun ante, anteeksi, joka pohjautuu tietoon, ja kilpailukyky, no tämä ongelma on hyvin tiedossa. Tutkimusohjelma, kahdeksas puiteohjelma, käynnistetään muutaman vuoden kuluttua. Mutta tietoon pohjautuva talous on selkeä kilpailukyvyn kannalta, mutta myöskin kohesiopolitiikka on tärkeää. Potentiaalin käyttöönotto koko EU:ssa Sekin liittyy kilpailukykyyn. Se on ehdottoman tärkeää. No eilen juhlistettiin Schumannin julistuksen 60-vuotispäivää ja myöskin toisen maailmansodan voittoa. Minulle tässä on suuri ero, koska kun puhutaan voitosta toisessa maailmansodassa, siinä puhutaan edelleen sodasta. Ajattelemme menneisyyttä ja kauhea sotaa. Mutta sitten Schumannin julistus liittyy tulevaisuuteen. Miten voimme sovittaa asioita yhteen, miten voimme ajatella yhteisömenetelmiä, miten voimme olla enemmän yhdessä. Eli mielestäni tärkeämpi oli julistaa tätä 60-vuotispäivää kuin tätä sodan muistopäivää. Kiitos. Uh, well, thank you, uh, President, very much. Kiitos, puhemies. Paljon kiitoksia, että liityit joukkoomme tänään ja kiitos myöskin innokkaasti parlamentin työn edistämisestä ja meillä oli kunnia, että tulitte valiokuntamme kokoukseen tänään. Ja jälkeenpäin nähden tämä tullaan mieltämään erittäin tärkeäksi hetkeksi, jolloin me lanseerasimme uudelleen yhtenäismarkkinat Euroopan kansalaiselle, joka on teemamme. On tärkeää, että, että mainitsit, että kansalaisten täytyy hyötyä sisämarkkinoista, joka on myöskin professori Montin kertomuksen teema. Nyt minulle on ilo antaa puheenvuoro Mario Montille, ja hän hahmottelee kertomukseensa sisällön, että toivottavasti hän tulee paikalle vähän myöhemmin kertomaan asiasta enemmän, kun olemme lukeneet siitä enemmän. Mutta kerropa, mitä ajattelit sanoa. Thank you very much, Chair. Kiitos, herra puheenjohtaja, siitä, että kutsuitte minut tänne tänään. Tämä on suuri kunnia olla täällä tänään puhemies Pusekin läsnä ollessa tämä ele koskettaa minua syvästi. Teidän viittauksenne yhdeksänteen päivään toukokuuta ja Schumannin julistukseen tuo minulle mieleen sen, että en tiedä onko kyseessä sattuma vai ei, mutta minun raporttini on päivätty 9. toukokuuta 2010. Minusta on mukavaa ja sopivaa, että olen täällä tänään vain muutama tunti sen jälkeen, kun ojensin tämän raportin komission puheenjohtajalle, jonka hänen aloitteestaan olen laatinut. Annoin sen myös neuvoston puheenjohtajalle herra Van Rompyille Parlamenttiin tuleminen on minulle tänään muutakin kuin pelkkä kunnianosoitus. Ilman sitä, että annetaan teille vastuuta myös tästä asiasta, emme, emme pääse eteenpäin. Te olette myös tämän raportin laatioita. Hyvin laajassa kuulemismenettelyssä jota olemme käyneet halki Euroopan viimeisen viiden kuuden kuukauden ajan. Asiantuntijat ovat olleet tämän prosessin keskiössä. Olen todella nauttinut siitä, että olen saanut tavata erikseen kaikki, tai ainakin ehkä pitäisi sanoa, että ainakin kuuden kaikkien kuuden Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien edustajat. Ja olen tehnyt yhteistyötä talouskriisin väliaikaisen valiokunnan kanssa, Ekon valiokunnan kanssa ja myös tämän IMKO-valiokunnan kanssa. Te olette olleet alusta lähtien ja sinä, Malcolm, olette olleet todella tukenani tässä työssä ja olen innoissani siitä, että teidän valiokuntanne päätti laatia tällaisen mietinnön sisämarkkinoista. Se sopii hyvin yhteen minun työn ja minun raporttini kanssa. Ja entisestään parantaa raportin laatua. Herra Luis Grekin äh, tekemä työ on, on myös ollut suurena apunani ja tämähän menee sitten täysistuntoon ensi viikolla – Olemme siis tukeneet toisiamme tässä työssä, tärkeässä työssä sisämarkkinoiden hyväksi. Minä olen kuin kotonani tässä valiokunnassa ja odotan innolla, että saan vaihtaa mielipiteitä teidän kanssanne täällä tänään. Kuten tässä puhemies Pusek jo sanoi, yhtenäismarkkinoiden merkitys korostuu nyt entisestään – ja näinkin hyvin suoria linkkejä sen välillä, minkälaisiin ongelmiin EU on joutunut viime aikoina pureutumaan ja toisaalta minkälaisiin ongelmiin euroalue on joutunut pureutumaan Kreikan kriisin vuoksi. Tämä liittyy kaikki läheisesti yhtenäismarkkinoihin. Tämä kriisi jonka uskon nyt osittain ratkenneen eilisten rohkeiden toimien ansiosta, on totta kai julkisen rahoituksen kriisi yhdessä jäsenvaltiossa ja muitakin valtioita on vaikeuksissa. Mutta tämä ei ole ainoastaan julkisen rahoituksen kriisi ja kriisi, joka sitten siitä vyöryy ikään kuin eteenpäin muille markkinoille – ja kyseessä ei ole ainoastaan Kreikan kriisi. Haluan tätä erityisesti korostaa. Myös reaalitalouden tilanne on tärkeä merkki talouden todellisesta tilanteesta. Meidän pitää tutkailla kilpailukykyä ja tuottavuutta. Ja jos tutkitaan nyt indikaattoreita – Kriisi johtuu siitä, että sisämarkkinoita ei ole saatu toimimaan kunnolla, kilpailu ei ole toiminut ja se on johtanut paineisiin tehdä modernisaatiota, mutta näin ei ole kuitenkaan parhaalla mahdollisella tavalla käynyt. Ja tällaista analyysiä komissio, OECD ja muut järjestöt ja elimet ovat tehneet. Nämä ongelmat ovat nyt merkki siitä, että tämä tauti pitää parantaa. Toimien täytyy kuitenkin olla hyvin syviä, syvällisiä ja rakenteisiin puuttuvia, muuta ne jäävät lyhytaikaisiksi. Kun olin aiemmin vieraana tässä valiokunnassa, muistanette ehkä, että korostin voimakkaasti sitä, että yhtenäismarkkinat ovat se tärkein komponentti talous- ja rahaliitossa. Ja sisämarkkinat ovat myös tämän talous- ja rahaliiton toiminnan kulmakivi. Tähänhän myös tämä valiokunnan toiminta perustuu. Tämä ei ole suinkaan tärkeää vain sisämarkkinoille, vaan myös talous- ja rahaliitolle ja myös koko Euroopan unionille, sillä tämä on todella se pilari, jossa integraatio todella toimii. Konsultoidessani eurooppalaisia asiantuntijoita huomasin, aivan kuten tässä puhemies Pusekille juuri sanoin, että sisämarkkinat ovat nyt erittäin epäsuositut, mutta toisaalta samaan aikaan niitä tarvitaan myös hyvin paljon – Meillä on siis paljon tehtävää. Tässä tilanteessa on vain kaksi vaihtoehtoa. Toinen on se, jota kutsun tällaiseksi puolustusvaihtoehdoksi, jossa todetaan, että jos sisämarkkinat ovat nyt epäsuositut, niin yritetään sitten ymmärtää paremmin tätä sisämarkkinoiden toimeenpanoa, mutta ei toimita aivan niin rohkeasti ja vältetään kaikenlaisia kriittisiä näkemyksiä. Ja pyritään tekemään aloitteita, joilla sisämarkkinat saadaan vietyä loppuun. Minusta suoraan sanoen tämä olisi Euroopan integraatiolle suorastaan murskaava isku. Se vaihtoehto, jota minä kannatan raportissani, on tällainen proaktiivinen vaihtoehto, se perustuu siihen, että tarvitsemme enemmän kilpailua, emme suinkaan vähemmän. Tarvitsemme lisää täytäntöönpanoa, eikä vähemmän. Mutta miten voimme saavuttaa nämä asiat konkreettisella tasolla, jos sisämarkkinoilla on hyvinkin suuria huolenaiheita olemassa? Tämä on minun mielestäni poliittisen aloitteen lähtökohta. Meidän pitää pystyä tunnistamaan – ja ymmärtämään nämä huolenaiheet. Ja meidän pitää pystyä selittämään, että joko että ne, niillä ei ole mitään perustaa, näinkin voi olla, tai sitten pitää sanoa se, että ehkä niillä, niissä on jotakin perää. Ja näihin ongelmiin pitää sitten pyrkiä löytämään poliittiset ratkaisut. Ne saattavat olla hyvinkin fokusoituja politiikkaratkaisuja, ja niiden avulla voidaan yrittää poistaa sisämarkkinoita koskeva näkemys, että sisämarkkinat ovat jotenkin ristiriidassa Euroopan voiman kanssa ja esimerkiksi työmarkkinoiden kanssa. Sillä nämä asiat ovat kuitenkin olleet historiallisessa mielessä Euroopan sisämarkkinoiden tällainen eteenpäin vievä voima. Huolenaiheitahan on paljonkin. Tässä raportissa on niitä tutkittu, vaikka sitä ei yleensä tällaisissa asiakirjoissa tehdä. Meidän pitää olla poliittisesti korrekteja, mutta minä en ole toimielinten palkkalistoilla, joten minä olen pystynyt olemaan kriittinen ja tutkimaan näitä ongelmia, ei niinkään maakohtaisesti, vaan niin, että olen muodostanut ryhmiä eri jäsenvaltioista, esimerkiksi mannermaiset talon, taloudet, anglosaksiset maat, uudet jäsenmaat, pohjoismaat. Luulen, että kriisin jälkeen tilanne tulee olemaan hyvinkin suotuisa sille, että päästään pois näistä perinteisistä ideologisista malleista. Tämä on kenties hyvä hetki tunnistaa konkreettisia alueita, joissa voidaan päästä yhteisymmärrykseen, jotta sitten voitaisiin tarttua näihin ongelmiin, joita on tunnistettu halki Euroopan. Meillä olisi kuitenkin samaan aikaan tällainen yhteinen politiikka tai linja, johon kaikki toimet perustuisivat. Tuossa raportissa on kolme pääkappaletta. Ensimmäinen tai toinen keskittyy siihen, että kuinka rakennamme voimakkaammat sisämarkkinat. Ja siellä tehdään yksityiskohtaisia suosituksia. Ja sitten linjassa juuri kuvailemani lähestymistavan kanssa – on seuraava kappale, eli kappale kolme, jossa puhutaan konsensuksen rakentamisesta, joilla vahvistetaan sitten sisämarkkinoita. Siinä kappaleessa puhutaan siitä, miten tällaista konsensusta päästään rakentamaan. Puhutaan työntekijöiden oikeuksien ja taloudellisten vapauksien välisestä kitkasta ja esimerkiksi sosiaalipalveluista sisämarkkinoilla ja siitä, miten julkiset hankinnat saadaan paremmin toimimaan Euroopan poliittisten päämäärien hyväksi. Monia saattaa pelottaa myös tämä veroasia, niihin puuttuminen. Tässä tarkoitan kuitenkin sitä, että yhteistyöllä voimme pyrkiä turvaamaan – jokaisen maan oman veromallin. Jäsenvaltiot saattavat luulla, että tällaisiin, tällaisiin toimiin kannattaa tarttua, mutta saman aikaan voi olla, että ne kuitenkin kadottavat sitä mallia koko ajan nopeammin. Sitten puhutaan myös sisämarkkinoista ja teollisuuspolitiikasta – haluaisin sanoa, en vain kunnioituksesta parlamentin puhemiestä kohtaan, että Euroopan unionin uudet jäsenvaltiot ovat mahdollisesti hyvin suuri poliittinen voima sille, että sisämarkkinoita saadaan toteutettua yhä paremmin. Niillä on kilpailun ja avoimuuden kulttuuri, ne haluavat kasvaa. Ne ovat hyvin tärkeitä ainesosia siinä, jos todella haluamme saada poliittista voimaa sisämarkkinoiden taakse. Totta kai niillä on myös omat erityiset huolenaiheet ja odotuksensa, ja yksi näistä liittyy sisämarkkinoiden koheesio-ulottuvuuteen. Olen tuonut nämä elementit yhteen, myös sen, että on olemassa maita, joissa huolehditaan siitä, että sisämarkkinat ovat liian vapaa-alue ulkovaltioiden valloituksille. Minä kuitenkin haluan säilyttää vapauden ja avoimuuden, mutta tiettyihin ongelmiin myös tällä alueella on puututtava. Sitten käytän tässä ilmausta. Avoimet, mutta eivät aseettomat markkinat se on toivottavasti ymmärrettävä. Ja sitten kappaleessa neljä puhutaan näiden vahvojen sisämarkkinoiden toteuttamisesta ja täytäntöönpanosta. Ja siellä voi olla sellaista asiaa, jota ette ehkä, olette, eh, ehkä ette ole odottaneet entiseltä sisäasioiden ja markkina-asioiden komissaarilta – Siellä kuitenkin ajan hyvinkin tällaista voimakasta ja vahvaa linjaa niin, että se voidaan kuitenkin hyväksyä hyvinkin erilaisissa Euroopan yhteiskunnissa. Tämä on tarpeen sisämarkkinoiden kehittämiseksi. Lopuksi sanoisin, että hyvinkin lyhyessä kolmen sivun loppukappaleessa siinä puhutaan poliittisista aloitteista, sisämarkkinoiden vahvistamiseksi ja talous- ja rahaliiton vahvistamiseksi. Siinä kysyin itseltäni sellaista kysymystä, jonka varmaan olette, johon olette törmänneet myös täällä Euroopan toimielimissä. Sisämarkkinat ovat ratkaisevan tärkeitä, mutta toisaalta, jos ollaan pessimistejä, kyseessä on teknisten ja harmaiden ja erittäin epäseksikkäiden asioiden kokoelma. Miten voimme saada poliitikot ja Euroopan unionin toimielinten jäsenet vakuutettua siitä, että tähän asiaan tarvitaan uutta energiaa ja poliittista sitoutumista, kun aihe on näinkin, näinkin ikään kuin vähän konkreettinen. No, minusta meidän pitää näyttää entistä selvemmin se, mistä tässä nyt on pohjimmiltaan kyse. Kyse on yhtenäisvaluutan tulevaisuudesta, Euroopan integraation tulevaisuudesta 27 jäsenvaltiolle. Ja siksi pyrin näyttämään, että meillä on kaikenlaisia rakennuspalikoita käytettävissämme ja ne ovat ne ovat itse asiassa äskettäin laadittuja, kuten esimerkiksi tämä Euroopan 2020 strategia ja muut rakennuspalikat. Kaikki nämä ovat pohjimmiltaan sisämarkkinoiden peruselementtejä. Kolmen toimielimen pitää nyt löytää keinot ratkaista suuret kysymykset, vaikkakin ne eivät ehkä aina ole kaikkein kiinnostavimpia, jotta nyt saadaan ihmisten energia keskitettyä tähän asiaan. Sitten vielä eräs elementti, joka löytyy myös tuosta Greshin mietinnöstä. Ja se on se, että tämä toimielin – ja neuvosto ja komission aloitteesta löytävät tällaisen paketin, jolla päästään asiassa eteenpäin. Ja voi olla, että haluatte kehittää jonkin tällaisen nopeamman lähestymistavan lainsäädäntöön, aivan kuten tehtiin vuoden 1995 valkoisen kirjan suhteen. Lopuksi sanoisin vielä, että olen löytänyt yhtymäkohtia tuohon vuoden 1985 valkoiseen kirjaan. Puheenjohtaja Barroso on ilmoittanut omat poliittiset päämääränsä viime syyskuussa, ja minusta ne toistavat hyvinkin tarkasti sitä, mitä tapahtui 25 vuotta sitten, paitsi että nyt olosuhteet ovat paljon paljon vaikeammat, ja siksi toimenpiteiden täytyy olla entistä voimakkaampia. Olen hyvin kiitollinen teille, herra puhemies ja herra puheenjohtaja, että olette niin halukkaita tarttumaan tähän asiaan. Kiitos. Oh, Mario, thank you. Kiitos Mario kovasti. Ensinnäkin erinomaisesta työstä liittyen kertomukseesi. En ole sitä yksityiskohtaisesti lukenut, mutta minulla on se etu, että muutama valiokunnan jäsen totesi, että tämä on erittäin elegantilla englannilla kirjoitettu, mutta sitä ei ole vielä kaikilla kielillä tarjolla. Iltapäivällä sitä on vielä kolmella muulla kielellä tarjolla. meillä on alustavia ajatuksia tästä, mutta ensiksi tarttuisin näkemyksesi, että yhtenäismarkkinoiden pitää olla innostavia. Ja yksi asia, jonka tämä valiokunta näkee tärkeänä, että yhtenäismarkkinat ei ole ainoastaan on, on ratkaiseva EUn kannalta. Siksi me tuimme kertomustasi solidaarisuudesta tavoitteitasi kannalta ja toisaalta osoittaaksemme, että parlamentilla on ratkaiseva asuus prosessissa. Ja on tärkeää, että Louis Grekin erinomainen mietintö hyväksyttiin niin vakuuttavalla enemmistöllä tässä valiokunnassa. Kuten tiedätte, kertomuksessa lopussa on ollut poliittisia aloitteita. Me olemme tehneet selkeän ehdotuksen, että meillä pitää olla yhtenäismarkkina laki, vaan uusi instrumentti, joka lähti liikkeelle tästä pienyrityksiä koskevaan lain kannalta. Että tämä pitää sisältää aloitteita sekä komission että jäsenvaltioiden suuntaan. Ja kun me keskustelemme komission 2020 aloitteesta, jossa käsitellään myös greg mietintöä toivottavasti me voimme vahvistaa yhtenäismarkkinoiden osuutta 2020 ehdotuksen puitteissa ja olen tehnyt jo tällaisen ehdotuksen muiden valikuntien puheenjohtajille ja työskentelemme tämän teeman puitteissa osana tämän, tällä viikolla laadittavaa kertomusta, joten olemme päässeet aika pitkälle ennen kuin saimme muodollisen ehdotuksesi. Olet paikalla ainoastaan suhteellisen lyhyen aikaa, mutta pyydän poliittisten ryhmien jäsen, johtajia, koordinaattoreita reagoimaan alustavasti kommentteihisi ja sitten pyydämme sinulta loppuhuomautuksia. Puhemies Musek sanoi mikrofoni ohi, että niin täytyy poistua paikalta. Thank you very much indeed for being with us, President. Kiitoksia puhemies, että olette paikalla. So, um, so what I'm going to do is to invite, we, we have about 20 minutes, so if I... Noin 20 minuuttia aikaa, joten jospa kollegat puhuisivat pari-kolme minuuttia, ja jos aikaa jää sen yli, jätän muutama puheenvuoro lisää. Mrs. Gephardt, uh, Mr. Buzoi, um, uh, uh, Mrs. Turanen is going to stand in for Mrs. Ruler, Mr. Kozicnik for the ECR, um, and, um, and Mr. de Jong. Uh, so that will be... Siinä kaikki poliittiset ryhmät ja heidän lyhyet puheenvuoronsa ja sitten pyydän Lloyd Grekkiä kommentoimaan tätä omasta näkökulmasta valiokunnan esittelijänä. Kermi haluaisi myös puhua. Katsotaanpa, miten aika riittää. Joten ensiksi herra Schwab. Kiitoksia puheenjohtaja. Professori Montin EPP-ryhmän nimissä haluaisin kiittää teitä tästä erinomaisesta ja tasapainoisesta asiakirjasta. Mielestäni meille sisämarkkinavaliokuntana, mutta myöskin Euroopan unionille tässä on selkeitä merkkejä, joita voimme käyttää hyväksymme työssämme seuraavina vuosina. Harbour viittasi siihen, että Grehin mietinnössä on vaadittu sisämarkkina-asiakirjaa, ja tämä on edellinen asia, joka on ajankohtainen ja vieläkin on monia seikkoja, jotka pitäisi ottaa mukaan tähän Single Market Actiin. Sitten tässä on muutamia merkittäviä virkkeitä. En nyt tule kaikkea, mutta muutamat virkkeet. Esimerkiksi sanoitte, että sääntely, en nyt muista mikä se on saksaksi, se on merkittävä väline, jotta voidaan lisätä selkeyttä ja avoimuutta ja tällaista on nyt odotettu jo kymmenen vuotta. Ja oli hienoa, että kohdassa 3.1 te otitte sisämarkkinat esiin tapana edistää sosiaalista markkinataloutta. Ja mielestäni tämä on yksi ydinkohdista tässä mietinnössä. Ja kaikki muut kohdat, digitaaliset markkinat, siellä on myöskin kuluttajakysymyksiä tai sitten verotuskysymykset, siihen te otatte selkeästi kantaa. Ja sitten kaikki liittyy tähän eurooppalaisen unionin perusmalliin. Ja viikonlopun päätökset osoittavat, että eurooppalaiset valtiot ovat halukkaita silloin, kun ongelmia esiintyy tekemään tällaisia päätöksiä. Nyt yksi kysymys. Haluaisin nyt kiittää teitä tästä hyvästä työstä tämän mietinnön osalta ja voin vakuuttaa, että oma ryhmäni tekee kaikkeni, jotta te vedämme tästä oikeat johtopäätökset. Kiitos. Uh, thank you very much, Andreas. Paljon kiitoksia nyt Julen Kepaan. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia professori Monti tästä tehdystä työstä ja näistä keskusteluista, joita olemme käyneet aikaisemmin. Näin myöskin Euroopan parlamentti on otettu täysin mukaan näihin keskusteluihin. En nyt tiedä, tässä on 102 102 sivua puolessa tunnissa. En nyt ehtinyt kaikkea käymään läpi. Tämän vielä englanniksi. Joten en nyt tiedä, mitä kaikkea tässä on. Mutta kuitenkin mielestäni tämä alustuspuheenvuoro tämän tekstin osalta oli hyvin kiintoisa. Tästä voidaan ottaa jo muutamia seikkoja esille. Tässä on positiivista politiikkaa EUlle ja kansalaisille, mutta tämä johtuu varmaan ajan puutteesta ja tässähän on vielä paljon kohtia, jotka ovat myöskin tärkeitä. Ja muun muassa totesitte, että tietysti meidän täytyy arvioida sitä, mitä lainsäädännössä tällä hetkellä on, ja sitten lisäsitte, että lisää kilpailua tarvitaan ja enemmän rangaistusmenettelyitä. Ja tämä pitää paikkansa. Mutta olisi ollut hyvä, jos olisitte vielä lisänneet, että enemmän oikeuksia kansalaisille ja enemmän oikeuksia työntekijöille. Tällaista täältä ei löydy, mutta juuri tällaista me nyt tarvitsemme kansalaisillemme. Meillä pitää olla sisämarkkinat kansalaisia varten. Sillä tavalla, että kansalaisten talous on mukana, eikä päinvastoin. Ja tästä alustuksesta tämä nyt ei käynyt esille niin hyvin kuin sosiaalidemokraattina olisi toivonut. Sitten esimerkiksi sivulla 72 toteatte selvästi, että tämä lähetettyjen työntekijöiden direktiivi ei ole vielä täysin täytäntöönpanto ja myöskin lakko-oikeudesta on pidettävä kiinni. Lakkoja on voitava järjestää. Tämähän on esimerkiksi Skandinaviassa tärkeä kysymys. Ja mitä tulee tämän direktiivin parantamiseen, siitä voimme sanoa, että tätä me tarvitsemme ja meidän on pidettävä huolta siitä, että työntekijöiden sosiaaliset oikeudet ja kansalaisoikeudet, ne täytyy ottaa ottaa keskiö niitä täytyy noudattaa jäsenvaltioissa. Ja meidän täytyy eu tasolla koordinoida ja myöskin harmonisoida näitä kysymyksiä esimerkiksi yhteisin säännöin. Tällä tavalla voisimme edetä ja tällä tavalla voisimme luoda myönteiset sisämarkkinat ja toivottavasti siirrymme myöskin tähän suuntaan. Ja sitten yksi näistä kolmesta kielestä, saksankielinen versio on minulle sitten helpompi lukea. Silloin se onnistuu nopeammin ja voin sitten tarkkaan katsoa, mitä kaikkea olette sinne kirjanneet. Kiitos. Uh, Paljon kiitoksia Evelyn ja Musai. Kiitos puheenjohtaja. Puhun Romania. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella teitä, professori Monti, näistä ponnisteluista – ja tästä hyvin laadukkaasta asiakirjasta. Kyse on tulevaisuuteen liittyvästä strategiasta, sisämarkkinoiden vahvistamisesta ja uskon, että uusi keskustelu on tarpeen. Tehokkaat sisämarkkinat ovat keskeisiä globaalin kehityksen kannalta – ja te viittasitte asioihin, joista ei vielä ole puhuttu sisämarkkinakysymyksissä. Ensinnäkin te puhuitte energiakysymyksistä. Näitä asioita on käsiteltävä yhdessä ja solidaarisesti, jotta voimme vastata tulevaisuuden haastaisiin. Energia, tulevaisuus, energiaturvallisuus on taattava ja uusiutuvia energialähteitä on edistettävä ja yhtenäiset energiamarkkinat olisivat tarpeen. Ja se voisi johtaa myöskin alhaisempiin hintoihin eurooppalaisille kuluttajille. Sitten te puhuitte rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja mielestäni meidän ei pidä luopua tästä direktiivialoitteesta. Ja tämä direktiivi on nyt jäänyt jumiin neuvostoon. Ehkä meidän pitäisi vielä miettiä uusia aloitteita. Tässä on puhuttu direktiivistä, joka liittyy ammattikoulutukseen ja palveludirektiivistäkin on puhuttu. Ja tässä on myöskin suositus, joka voisi olla erittäin hyödyllinen. Eli mahdollisimman usein pitäisi käyttää asetuksia eikä direktiivejä, jotta voimme tehostaa sisämarkkinoiden toimintaa. Lopuksi voisin sanoa, että tämä asiakirja antaa hyvän kuvan tämänhetkisestä tilanteesta, mutta tässä myöskin selkeä strategia tulevaisuutta silmällä pitäen. Haluan vielä onnitella teitä ja tuemme teitä, jotta pääsemme yhdessä näihin tavoitteisiin. Kiitos. Thank you very much, Christy Busoy, Uh, Emily Turunen. Yeah, thank you. I... Minä Tulen puhumaan Tanskaa. Olette var- toivottavasti valmiita ensiksi ja erityisesti kiitos tästä työstä, tästä suuresta intellektuaalista työstä, jota olet tehnyt. Tämä on hyvin välttämätöntä työtä, sillä Euroopan pitää pärjätä tulevaisuudessa ja meidän täytyy saada 23 miljoonaa työtöntä eurooppalaista takaisin töihin. Minä arvostan ja vihreä ryhmä äh, arvostaa tällaista holistista lähestymistapaa sisämarkkinoihin. Mainitset erittäin huolenaiheita ja täytyy sanoa, että nämä huolenaiheet ovat aitoja. Tässä on sosiaalisia huolenaiheita, koska työmarkkinoilla on ongelmia, on ympäristöön huolenaiheita ja se johtuu siitä, että me emme luoneet vielä vihreitä sisämarkkinoita. Tämä on ensimmäinen ongelman tunnistaminen ja on tärkeää ottaa nämä ongelmat vakavasti ja ottaa myös huomioon seuraukset ja täytyy löytää poliittisia vastauksia. Nyt minä olen ainoastaan lukenut yhteenvetosi, joten yksityiskohtia kertomuksesta siihen tunne, mutta otat sosiaaliset oikeudet esille ja me tarvit, meidän täytyy tasapainottaa sosiaaliset oikeudet ja taloudelliset vapaudet. Ja, ja minä olen oikein iloinen, että tässä kertomuksessa on tilaa sekä tämä lähetetyön työntekijän direktiivi, että muut oikeudet. On tärkeää, että jäsenvaltiot sitoutuvat suosituksiin tässä. Ja toiseksi me toimme voimakkaasti sitä, mitä sanot veropolitiikasta. Sinä sanot, että meillä pitäisi olla yhteinen määritelmä ää, veropohjasta Euroopassa myös yrityksille. Tämä on erittäin tärkeää, siitä se ratkaisee sen, minkälaista kilpailua Euroopassa tulevaisuudessa on. Meidän pitää täysin harmonisoida verotusta, mutta meidän täytyy äh, löydä jokinlainen taso lukkoon, että tiedämme kuinka kovaan kilpailemme. Ja ymmärrän, että jäsenvaltioiden täytyy antaa jotain periksi, että saisivat suvereniset takaisin. Ja sitten sanoin, että että yleisölliset palvelut täytyy ottaa sisämarkkinoille. En ole lukenut tätä yksityiskohtaista, mutta minua ilahduttaa se, miten halusit tämän positioida tämän kysymyksen, eli erittäin poliittisesti. Vihreän olisin toivonut, että kertomuksesi olisi ollut vähän vihreämpi ja olisit keskittynyt siihen. Miten vihreä tämä olisi, mutta mitä voimme vihertää sisämarkkinoita? Se on minulle myös osa uutta vaihetta yhtenäismarkkinoissa. nyt täytyy integroida osa in, investointi- ja teollisuuspolitiikkaa tähän. Se on osa sitä tuotannon muutosta, mikä täytyy aikaan saada, mutta voimme, valiokunta voi jatkaa sinun ajatustasi pohjalta, joten kiitos. Tulee olemaan jännittävää lukea kertomuksesi. Uh, thank you very much indeed, Mr. Kiitos, Neti Turunen ja Já se za skupinu evropských um, uh, reformátorů a konzervativců připojím za... Minä puhun EKR, EKRn puolesta ja haluaisin yhtyä näihin kiitoksiin näin hyvälaatuisesta raportista. Minä kiinnitin huomiota erääseen seikkaan, vaikka minulla olikin vain hyvin pieni hetki katsoa tätä raporttia. Kiinnitin huomiota siihen, että pyritään kuuntelemaan eurooppalaisia. Tämä asiakirja on todistanut, että siitä varten tehty työ on ollut todella korkeatasoista. Kriisi on todella ottanut koko Euroopan otteeseensa. Olemme jo lukeneet paljon ehdotuksia siitä, miten tästä kriisistä päästään. Totta kai meidän täytyy tehdä yhteistyötä kansalaisten kanssa ja todella kuunnella heitä, sillä he haluavat elinvoimaisempaa eurooppalaista teollisuutta. Ja haluaisin vastata tässä aiemmin puhuneelle kollegalle, että tämä verodirektiivi auttaisi varmasti paljon enemmän kuin verojen yhtenäistäminen. Iloitsen myös siitä, että raportissa mainitaan myös asioita, joita eurooppalaiset monesti kritisoivat. Nimittäin sitä, että pyritään vähentämään byrokratiaa. Tässä puhutaan myös standardoinnista. Sehän on sellainen väline, jolla voidaan puuttua hyvinkin, ruo, hyvinkin ruohonjuuritasoa lähellä oleviin asioihin ja sitten sitä kautta siirtyä rakenteessa ylöspäin ja se on minusta oikea tapa kehittää sisämarkkinoita. Ja tämä on tässä raportissa hyvää. Pullonkauloihin puuttuminen siinä olisi hyvä tästä raportista huolimatta puhua siitä, että varmasti kaikki olemme samaa mieltä, että sisämarkkinoiden pullonkauloista yksi on palvelut. Se on ala, jossa meidän täytyy tehdä paljon enemmän. Meidän kaikkien täytyy tehdä paljon enemmän. Minusta tässä ei nyt niinkään tarvita seksikkyyttä, vaan poliittista rohkeutta kansallisella tasolla ja EU:ssa. Pitää miettiä sitä, kuinka voimme edistää näitä uudistuksia. Tarvitsemme ohjausta. Jollakulla pitää olla rohkeutta panna asioita täytäntöön ja panna asioita, niitä asioita täytäntöön, joista esimerkiksi puheenjohtaja Barroso on puhunut. Rouva Stoiberin ehdotuksista esimerkiksi hyvin pieni osa lopulta toteutettiin. Toivoisin, että kaikilla tasoilla olisi enemmän rohkeutta tarttua näihin suosituksiin. Kiitos. Kiitoksia, Herra Kosisnek. Ja lopuksi Herra Dion. Aan eh, professor Monti. We hebben in het... Eh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää myöskin professori Montia. Me olemme olleet jo yhteydessä tämän valiokunnan ulkopuolellakin professorin ja haluaisin kiittää kovasti tästä avoimesta ja hyvin laaditusta mietinnöstä. No, parin kohtaan haluaisin puuttua. Täällä on todellakin hyviä ideoita. Erityisesti tässä on otettu huomioon PK-yritykset, yhtäläiset kilpailumahdollisuudet kaikille toimijoille. Tätä tulisi todellakin toteuttaa, ei pidä mennä liian pitkälle ja tehdä vain se, mikä on riittävä. Ja sitten mitä tulee näiden julkisten hankintojen direktiivin heikentämiseen. Tästäkin on puhuttu jo moneen kertaan. Ja sitten pitää myöskin puhua vähän yritysverotuksesta. Ja meidän on välttävä se, että jäsenvaltiot kilpailevat yritysveron suhteen. Mutta kuten Gebhard, minäkin haluaisin kysyä vähän siitä, joka liittyy näihin sosiaalioikeuksiin. Eli sama palkka samasta työstä Tätä ei näy missään. Jos tämä olisi ollut mukana, silloin se olisi ollut ihan hyvä. Ja sitten toinen kohta, palkkiot ja työolosuhteet liittyen lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin. Ja voin varmaan tulkita tämän niin, että jos tätä direktiiviä uudistetaan, niin sitten myöskin tämä periaate kirjataan sinne mukaan. Ja Montin kanssa olen samaa mieltä siitä, jos hän katsoo, että sisämarkkinat ovat seuraavina vuosina työmme ytimessä. Sillä pitää olla myöskin seuraamuksia, mitä tulee näiden toimivaltuuksien jakamiseen eri valiokuntien välillä. Emme voi sanoa, että sosiaalioikeuksista ei voida puhua, koska se kuuluu työllisyysvaliokuntaan. Eli olisi erittäin hyvä, jos tämä valiokunta näissä tärkeissä kysymyksissä saisi myöskin vähän lisää sananvaltaa. Thank you very much. Paljon kiitoksia, herra De Jong. Ja lopuksi, sillä mulle pohjille ei aikaa liene, mutta varmaan toinen mahdollisuus, kun remontti tulee, kun olemme alkaneet kertomuksen yksityiskohtaisesti, mutta halusin, että valiokuntamme kuulee yhtenäismarkkina mietinnön laatijan Louis Grekin kannan. Thank you very much, Mr. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Valitettavasti, kuten kollegat, minäkin vasta kävin nopeasti mietinnön läpi, mutta välittömästi on selvää, että professori Montti on tehnyt erinomaista työtä. Tämä on analyyttinen, kattava ja tarjoaa teoreettisesti meille laajapohjaisen diilin, joka kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi voida hyväksyä. Siihen tartutaan sekä integraatioprosessiin että mark- yhteismarkkinaprojektiin liittyvään väsymykseen. En ole vielä varma, tartutaanko siinä yhteismarkkinoiden sosiaaliseen ja ympäristöulottuvuuteen, mutta oletan, että yksi kappale on omistettu kansalaisille, ympäristölle ja kuluttajille. Minusta tämä on olennaista. Mutta se, mikä minua huolestuttaa, on, että näiden kertomusten jälkeen, mikä on seuraava askel? Tämä ei ole kysymys teille, vaan kysymys komissiolle. Loppujen lopuksi tästä tulee aika paljon suosituksia ja ehdotuksia, jotka sitten viitoittavat tietä eteenpäin, mutta, mutta tämän yhtenäismarkkina-asiakirjan lisäksi haluaisin kuulla, minkälainen komission reaktion kaikkiin näihin kertomuksiin ja ehdotuksiin, kaikkiin käytännön ehdotuksiisi, niin että nämä ideat muuttuisivat aidoksi strategiaehdotukseksi. Kiitos. Good. Well, um, uh, I'm sorry we... Olen pahoillani, että joudumme lyhentämään keskustelua, mutta meillä tulee komission jäsen shemetään vähän myöhemmin ja kolme mietintöäkin keskusteltavana. Ja voisitko siis Mario hyväksyä kutsun tulla tänne vähän myöhemmin, kun kaikilla on ollut mahdollisuus käydä yksityiskohtaisemmin mietintö läpi. Valiokunta pitäisi sitä tervetulleena. Toivottavasti saamme tämän estyslistalle. mutta mielelläni annan sinulle puheenvuoron, jotta keskustelisit ja ottaisit kantaa näihin kommentteihin. Ja voisitko myös kertoa meille, miten herra Barosa jolle tämä kertomus on luovutettu, aikoo reagoida tähän ja millä aikataululla, jos tiedät nämä asiat? Thank you very much. May I... Kiitoksia. Haluaisin aloittaa tästä viimeisestä puheenjohtajan mainitsemasta seikasta. Eli siinä asiassa kannattaa varmaankin kääntyä komission puoleen, niin kuin varmasti teettekin. Minusta ei kuitenkaan voi olla sattumaa, että puheenjohtaja Baroso on tehnyt tämän aloitteen ja päättänyt pyytää tällaista kertomusta ja antanut minun käyttää hyvinkin täydellisesti komission resursseja. Olen siitä erittäin kiitollinen. Minulla on ollut puheenjohtaja Baroson kanssa myös erittäin syvällisiä ja mielenkiintoisia keskusteluja tästä aiheesta, aivan kuten tänään, kun annoin hänelle tämän kertomuksen. En tiedä, kuinka hän tätä käyttää, mutta tällä hetkellä olemme sopimassa päivää, jolloin voisin mennä tapaamaan komissiota ja esitellä siellä tämän kertomuksen ja keskustella siitä komissaarien kanssa. En voi kertoa teille sen enempää komission jatko työstä tämän kertomuksen suhteen, herra puheenjohtaja, mutta olen varma siitä, että tämä on prioriteetti, eli tärkeä asia komissiolle – ja totta kai myös parlamentin toimet tässä asiassa ovat erittäin tärkeitä, sillä se fokusoi tietyllä tavalla myös kahden muun toimielimen työtä. Ja olen varma, että neuvoston puheenjohtaja reagoi varmasti myös asiaan. Ja hänelläkin tulee myös varmasti olemaan hyvinkin tärkeä rooli tämän asian eteenpäin viemisessä. Pahoittelen sitä, että tämä kertomus on nyt edessänne vain yhdellä kielellä, mutta tämän iltapäivän kuluessa tai jopa jo nyt se on saatavilla verkossa kolmella muulla kielellä, eli ranskaksi, saksaksi ja italiaksi. Ja totta kai se tulee saataville myös kaikilla muillakin unionin kielillä pahoittelen tosiaan sitä, että ette saaneet näitä kieliversioita nyt tähän tilaisuuteen. Toivottavasti ymmärrätte sen, että halusin todellakin kiirehtiä esittelemään tätä kertomusta tänne teidän valiokuntaanne, vaikka vain näin yhdelläkin kieliversiolla. Tässä puututtiin hyvin mielenkiintoisiin seikkoihin. Kaiken kaikkiaan otan tämän tuen osoituksena teiltä. Saatte tietysti aikaa myös kertomukseen perehtymiseen syvällisemmin. Haluaisin vielä korostaa paria seikkaa, erityisesti niitä, joiden tässä katsottiin nyt puuttuvan tästä kertomuksesta – Tällaisesta asiastahan Rouva Gebhardt esimerkiksi tässä puhui. Totta kai tarvitsemme parempaa täytäntöönpanoa. Me tarvitsemme enemmän kilpailua, enemmän täytäntöönpanoa. Ja erityisesti olen vakuuttunut siitä, että meidän ei pitäisi heikentää sisämarkkinoita sillä tavoin, että tyydymme vähäisempään kilpailuun ja vähäisempään täytäntöönpanoon. Teillähän ei nyt ollut aika tutustua kunnolla tähän, aika tutustua kunnolla tähän kertomukseen, mutta sitten kun sen teette, niin huomatkaa myös työ, tuo alaotsikko eli uusi strategia sisämarkkinoille. Ja tämä at the service of Europe's economy and society, eli Euroopan talouden ja yhteiskuntien palveluksessa – sivuilla 25-27 puhutaan sitten näistä huolenaiheista ja ongelmista alueittain. Siellä on eräs asia, jota en suosittelisi vähennettävän, ja se on kohdassa B1, sivulla 25. Tämä asia on nyt sellainen, mitä sisämarkkinoilla pyritään tekemään. Tässä puhutaan tällaisesta rent-seeking-asiasta, eli monopolihyödyn saavuttamisesta. Ja tämä koskee erityisesti niitä, jotka haluavat estää muiden pääsyn markkinoillemme. Rouva Gebhardille sanoisin, että emme, emme suinkaan luovu täytäntöönpanosta ja kilpailusta, sillä jos näin tekisimme, niin se olisi palvelus näille, jotka haluavat tätä rent seeking menetelmää hyödyntää. Tekään ette sitä varmastikaan halua. Sitten tässä puhutaan myös kuluttajien huolenaiheista, kansalaisten huolenaiheista ja sosiaalisista huolenaiheista. Ja huomannette varmasti sen, että tässä viitataan suorasti, suoraan myös tällaiseen yleistaloudellisesti hyödyllisiin palveluihin. Tämäkin on eräänlainen symbolinen asia, sillä normaalisti tällaisessa kappaleessa, jossa puhutaan vahvojen sisämarkkinoiden luomisesta. Normaalisti tällaisessa kappaleessa sivulla 38 ei puhuttaisi ensimmäisessä kappaleessa siitä, että markkinoiden täytyy toimia pk-yrityksille ja kansalaisille. Yleensä tällainen asia olisi se viimeinen asia, johon politiikassa tähdätään mutta tässä se on keski, keskiössä, aivan kuten myös äh, Grekin mietinnössä. Nämä huolenaiheet on siis hyvin artikuloitu tässä. Siinä halutaan lisää voimaa kuluttajille. Ja haluaisin ja olen iloinen, että rouva Turunen otti esiin sen asian, että ympäristö huolenaiheisiin puututaan myös tässä kertomuksessa. Ja ymmärsin, että haluaisitte näitä asioita nähdä lisää tässä asiakirjassa. Mutta ottakaa huomioon se, että kohdassa 2.4 puhutaan ilmastonmuutoksesta ja vihreästä energiasta. Siellä on hyvinkin yksityiskohtaisia suosituksia tähän asiaan. työntekijöiden oikeuksista ja lähetettyjen työntekijöiden tilanteesta, viikingin tilanteesta puhutaan myös. Pyysin tällaista kuulemistilaisuutta eurooppalaisten ammattijärjestöjen ja niiden keskusjärjestön kanssa. Ja huomaatte varmasti, että näistä asioista myös kertomuksessa puhutaan ja niissä on suora linkki herra Grekin mietintöön. Herra Busoi otti tässä esiin sen asian, että minä haluan painottaa enemmän säädöksiä kuin direktiivejä. En halua lisätä säädöstaakkaa sinällään, mutta kuitenkin näin voitaisiin toimia entistä enemmän. Herra Svaabilla oli yksityiskohtaisia kysymyksiä ja hän ilmaisi tukensa tälle kertomukselle ja olen iloinen tästä. Totta kai sosiaalitalous on koko tämän kertomuksen selkäranka ja se on meille hyvin tärkeä asia. Ja sen pitäisi kyllä olla mieleen kaikille poliittisille ryhmille – tämä ei ole mikään rituaalinen viittaus tähän, kun mainitsin Lissabonin sopimuksen, vaan, vaan sillä on oma sijansa tässä kertomuksessa. Herra Kotsutsnik ja rouva Turunen puhuivat tässä veroista ja veroulottuvuudesta. En mene tähän asiaan nyt yksityiskohtaisesti. Raportissa tai kertomuksessa näistä asioista puhutaan. Ja herra de Jong, muistan, että varmasti kahdenkeskisistä keskusteluistamme sen, että minä en halua ja tekään ette halua sitä, että sisämarkkinat ovat uhka työntekijöiden perusoikeuksille. Jos tämä tilanne edes näyttää siltä, että näin olisi, niin silloin jotakin on mennyt väärin. Herra puheenjohtaja, pahoittelen. En usko, että nyt tässä kannattaa mennä tämän enempää yksityiskohtiin näihin vastauksiin. Minä olen käytettävissänne vastaisuudessakin. Kiitoksia mielenkiinnosta ja tuesta. Uh, well, thank you. Paljon kiitoksia ensinnäkin siitä, että tarjoudut tulemaan tänne ja esittelemään kertomustesi. Toiseksi voin ainakin oman alustavan lukemiseni perusteella sanoa, voin sanoa, että työsi laatu ja sen oivallukset ja se, että tässä oli henkilökohtainen komission puheenjohtajan sinulle antama tehtävä mahdollisti sen, että pystyy toimimaan suorasanoisemmin. En ole varma, olemmeko samaa mieltä kaikesta, mutta kuva on erittäin johdonmukainen. Rohkaisevaa meidän kannalta on, että sinun ajattelusi menee varsin pitkälle samaan suuntaan tämän valiokunnan ajattelun kanssa, että markkinat ovat perustava politiikka-alue, yhteisön ytimessä, että meidän täytyy saada sille poliittista tukea ja teitä ainakin yhden suosituksen, jota me olemme juuri jo hyväksymässä, eli että me kutsumme kansallisten parlamentin jäseniä kääntymään puoleemme yhtenäismarkkinoihin liittyvän lainsäädännön puitteissa. Eli kokouksen ensimmäinen osa päättyy ja voisiko pyytää sinua allekirjoittamaan kopion kertomuksestasi Tämä tulee valiokuntamme arkistoon. Tämä lanseeraus on niin tärkeä tapahtuma. Me laitamme ne valiokunnan, valiokunnan arkistoihin ja jos valokuvaaja on paikalla, niin voitaisiin sieltä kuva, kun sinä ojennat sen minulle. Ja verkkokamerojen iloksi voit, voin nostaa tämän ylös. Tässä on tulostettu kopio se on jo valiokunnan verkkosivuilla luettavissa. Ja olen varma, että tässä on verkko jossa voit kommentoida Monti kertomusta ja lähettää kommentit Mario Montille. Pieni tauko, kun Mario lopettaa tuon kirjoittamisen ja sitten jatketaan. Okay, ladies and gentlemen, I'd like now, if we may, to, um, to move on, because we have... Um... Jatketaan, sillä meillä on kolme mietintää, kolme esittelijää ja vähän tehtäviä käsissämme. Muistuttaisin teitä iltapäivän suunnitelmasta. Herra Schementa, komission jäsen, tulee varttia yli viisi keskustelemaan – hänen portfoliostaan osana rakennettua jäsenneltyä vuoropuhelua lainsäädäntöohjelmasta vuosiksi 2010-2011. Sitä ennen meidän täytyy muodollisemmin lanseerata herra Kozushnikin mietintö. Yksityiskohtiin ei jää kovin paljon aikaa. Sitten meidän täytyy erityisesti keskustella Rava Sullin mietinnöstä. Toivotan hänet tervetulleeksi tänne. Tämä on hänen ensimmäinen tehtävänsä valiokunnassa. Tämä lausunto liittyen kaupparekistereiden yhteenliittämiseen, lausunto annetaan jurivaliokunnalle. Jos jurivaliokunta pitäytyy aikataulussa, me, tämä on meidän ainoa mahdollisuutemme keskustella tästä. Ja herra Louis Gregg varapuheenjohtajana vastuussa komiteologiasta ja täytäntöönpana vallasta, ja hän esittelee oman lausuntoluonnoksensa, onko se perussopimusvaliokunnalle, vai oliko se oikea jurivaliokunnalle. Ja herra Shemeta haluaa tavata valiokunnan suljettujen ovien takana. Hän kertoi joistakin avoimista neuvottelusta ja haluaa yksityisesti kertoa niistä. Siksi sessio lopussa on lyhyt, lyhennetty. Muutama muodollinen asia, joka olen lykännyt tähän. Ensinnäkin teknisesti pyydän teitä hyväksymään tämän esityslistan. Paljon kiitoksia. Toisekseen kertoisin, että olen kierrättänyt, että teillä kaikilla pitäisi olla kopio ää, äh, valiokuntien puheenjohtajan laatima kertomus 22 äh, strategiasta, joka on nyt annettu puhemiehelle. Ja Louis Greg mietintö oli kokonaisuudessaan liitteenä tuossa kertomuksessa osana ehdotustamme. Meillä oli muutamia lyhyitä yksityiskohtia tekstissä. Niistä sovittiin koordinaattorten kanssa ja otimme myös muutaman Rova Ruulen julkisia hankintoja koskevan mietinnön pätkän tähän. Ja tätä pidetään nytten, tätä käsitellään nytten pohjana poliittiselle päätöslauselmalle, joka hyväksytäisiin täysistunnossa ensi viikolla. Pyytäisin myös, että hyväksytään pöytäkirja 28. 9. päivä päivälle. Jos teillä on jotain vastalauseita tai kommentoitavaa, ilmoittaisitteko huomisiltaan mennessä. Ja nyt olemme päässeet taas vauhtiin ja pyytäisinkin oma aloitemietinnön esittelijän käsittelemään Euroopan Stardanoinnin tulevaisuutta. Ja tämä olisi projektin lanseeraus. Hän voisi kertoa vähän aikataulusta. Voisikohan esittelijä kertoa jotain nyt, mutta meillä ei ole aikaa tehdä nyt oikeutta tälle tärkeälle aiheelle. Meillä on kesäkuun 23. päivä joka tapauksessa kuuleminen tähän liittyen, mutta oli ainakin oikein muodollisesti aloittaa tämä menettely ja antaa esittelijä Kozushnikille aikaa esitellä hänen aikataulunsa. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že určitě stálo za to. Eh, niin, todellakin oli hyvä lyhentää tätä aikaa 24 minuutilla. Nyt minulla on enää yksi minuutti aikaa. Tosi kiva. Eli minulla on nyt pieni puhe, jonka olen valmistellut. Kyseessä on asiakirja, jonka lähetän kaikille kollegoille, jos sallitte. Ja ajan säästämiseksi haluaisin nyt vielä toistaa näitä aikatauluja, eli 23. kesäkuuta kuuleminen, tarkistukset pitäisi hyväksyä 15. heinäkuuta mennessä ja ensimmäinen valiokuntaäänestys on sitten syyskuun alussa ja sitten toisessa täysistunnossa syyskuussa Strasbourgissa tai sitten lokakuun ensimmäisessä täysistunnossa me äänestämme tästä mietinnöstä, joka liittyy Euroopan standardisoinnin tulevaisuuteen. No, viimeisten kolmen neljän viikon aikana olen tavannut järjestön edustajia, sen Alex Atsin ja muitakin. Tapasin kansallisia standardisointi viranomaisia Lontoossa ja Berliinissä. Tapasin myöskin italialaisia ja tsek, esimerkkejä. Olen puhunut myöskin Argentiinan standardisointiinstituutin pääjohtajan kanssa. Ja tämä on hyvin tärkeä kysymys valiokunnallemme, ja se on merkittävä myöskin Euroopan innovaation kannalta ja Euroopan kilpailukyvyn kannalta. Ei tämä nyt on alustukseni, ja huomenna voin lähettää tämän kaikille kollegoille, ja olen käytössänne tässä asiassa. Kiitos. Very much. Um... Paljon kiitoksia. Haluaako joku varjo esittelijä puheenvuoron? Joka tapauksessa lyhyitä kommentteja huomioon ottaen, että meidän täytyy käydä Rova Kömi ensin. Eh, Kiitos puheenjohtaja, kiitän esittelijä erinomaisesta työstä. Tämä Genevan aloite on hyvä standardoiden kannalta, koska tämä antaa pontta asioille. Siinä on kytkentä Montin kertomuksen kanssa, ja se liittyy sisämarkkinoiden kehittämiseen, joten ehdotan, että pidämme Genevan pohjalta työkokouksia, mietimme standardoinnin edistämistä ja sitten ajattelemme myös Palma de Mallorcan kokousta, joka liittyy aiheeseen. Gebhard. Kiitoksia. Kevä kyllä repoi päässyt tänne. Niin hänellä oli Helsingissä tärkeä koko, joten hän ei päässyt paikalle ja hän pyysi, että sanoisin täällä, että hän katsoo, että mietintö näyttää olevan hyvissä käsissä. Ja meillähän on kesäkuussa kuuleminen ja sitten sen jälkeen voimme konkreettisemmin keskustella, mikä on todella tärkeää ja mihin suuntaan haluamme edetä. Ja mitä tulee normeihin, standardeihin, meidän täytyy pitää huolta siitä, että innovaatiota ei ehkäistä tällä tavalla. Eli nämä ovat ne painopistealueet, joista hän minulle ilmoitti. Kiitos. Thank you. Studies have demonstrated the clear benefits of standards and standardization to Meistä Euroopan standardointijärjestelmien kehittäminen on, on tärkeää. Se on ollut keskeinen elementti sisämarkkinoiden kehittämisessä. Kansainvälisen standardoinnin merkitys on myös voimistanut Euroopan kilpailuasemaa. Se on vaikuttanut myös Euroopan standardointistrategioihin ja kilpailukykyisen ja innovatiivisen Euroopan kehittämiseen. Standardointia tulisi kehittää aina kun, aina kun mahdollista. Euroopan politiikkojen laatioina meidän pitäisi muistaa, että standardointia tarvitaan Euroopassa, jotta pystytään käyttämään hyväksi se kaikki potentiaali, mikä meillä tässä asiassa on. Kiitos. Uh, Heidi Okay. Now, uh, Pedro Ortun is here, who's in... Oh, did, sorry, did Pedro Tunes vai kuka halusi vielä puheenvuoron? Siis niin, voisitko vielä toistaa, mikä oli määräaika tarkistusten jättämiselle? 15. heinäkuuta kello 12 on tarkistusten takaraja ja 23. kesäkuuta on julkinen kuuluminen. Sen ohjelma on jo saatavilla ja koordinaattorit sopivat siitä. Se on puolen päivän kuuleminen. Toivotan tervetulleeksi Pentro Attunin ja hänen tiimensä tänne. He ovat uuden ehdotuksen valmistelussa pääroolissa. Haluaisitko sanoa jotain? Paljon aikaa ei ole, mutta on oikein hyvä, että olet täällä ja työskentelet esittelijän kanssa tässä prosessissa. Halusin vain sanoa, että tämä kuuleminen ja tämä omalta mietintä on hyvin ajoitettu. Me uudelleen arvioimme juuri komissiossa standardoimisprosessia 23. toukokuuta asti meillä on kuulemisprosessi auki ja sen jälkeen me arvioimme, raportoimme ja teemme oman ehdotuksen, joka tulee sinne lokakuussa. tämä näytös on oikein hyvä ja meillä on varmaan enemmän aikaa puhua sisällöstä kuulemisessa. Well, thank you very much, and thank you very much to Edward for the... Paljon kiitoksia. Ja kiitos Edward runsaasta valmistelusta Laura Komen kanssa samaa mieltä, että Sveitsin delegaatio tarjoaa mahdollisuuden perehtyä johonkin kansainvälisiin kysymyksiin. Oikein hyvä. Paljon kiitoksia tuosta. Edward, oliko sinulla lisäkommentteja? S ohledem na čas není potřeba eh, tento bod. Já jsem... No, koska meillä ei ole tämän no. aikaa, niin ei tästä asiasta tarvitse enää Tästä asiasta ei enää tänään tarvitse tämän enempää keskustella. Right, we now then move to... Nyt Rava Sullin lausunta juuri valiokunnalle liittyen kaupparekistereiden yhteenliittämiseen. Tämä teksti on englanniksi, ranskaksi ja saksaksi tällä hetkellä saatavilla. Muita kieliversioita ei tule ennen huomisen lounasaikaa. Meille on kerrottu, että juurivalikunta haluaa hyväksyä tämän 23. kesäkuuta. Jos näin on, meidän täytyy äänestää tästä toinen ja kolmas kesäkuuta seuraavassa täysmittaisessa kokouksessamme. Eli meidän täytyy asettaa tarkistusten takaraja tämän viikon keskiviikoksi. Olen samaa mieltä, että aikataulu on lyhyt ja aika ei tänä iltapäivänäkään ole paljon. Ja sihteeri ehdotti, että voisimme yrittää neuvotella Jurin kanssa, jos he olisivat valmiita lykkäämään hyväksymismenettelyä parilla viikolla meidän eduksemme. Mutta tällä hetkellä pidämme annetusta tai aikataulusta kiinni, että Rova Sulli, esittelisitkö lausuntoasi ja sen jälkeen kuulemillani varjoesittelijöitä? Merci, monsieur président. Donc, euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Eli mitkä olivat konsultaavien tavoitteet? Tavoitteena oli parantaa yritystietoja ja oikeusvarmuutta. Ja sitten mitä tulee rajat ylittäviin toimintoihin EU-ssa. No, tässä on nyt kolme pääkohtaa, jotta voimme edetä nopeasti ja niitä pitää edistää tässä lausunnossa. Tämän valiokunnan kannalta ainakin. Ensinnäkin pitää parantaa näitä interkonnektioita kaupparekisterien välillä. Se ei ole pelkästään tarpeellista hyvän toiminnan kannalta, mutta tällä voidaan myöskin vähentää kustannuksia yritysten osalta, jotka toimivat useissa maissa. Meillä on välineitä ja aloitteita, eli eurooppalainen kaupparekisteri, e-justice-hanke tai LIMI, ja niiden avulla voitaisiin paremmin toteuttaa tällä tämänhetkisiä oikeudellisia säädöksiä – Myöskin yhteenkuuluvuutta eri rekisterien välillä pitää parantaa ja lisätä avoimuutta ja lisätä markkinoihin kohdistuvaa luottamusta. No sitten toiseksi meidän pitää miettiä näiden tietojen laatua. Tietojen saatavuuden ongelma kaikilla kielillä on tietysti tärkeä kysymys, eli kaikki, tämä koskee kaikkia EUn virallisia kieliä, ainakin kolme suunnitelkieltä, saksa, ranska ja englanti. Sitten meidän pitää päivittää näitä tietoja, meillä pitää olla valvottuja lähteitä. Mitä luotettavampia tietoja niitä, mitä luotettavampia tieto, tiedot ovat, sitä enemmän niitä myöskin käytetään. Ja sitten kolmas ja viimeinen kohta, se, että luotaisiin keskitetty informaatiopiste. Näiden asiointipisteiden yhdistäminen on yksi vaihtoehto, jota voisimme käyttää, jotta emme lisää näiden tietokantojen määrää, joita meillä on. Myöskin on tarpeen tukea sitä ajatusta, että laaditaan sitova lainsäädännön teksti näiden interkonnektioiden vahvistamiseksi, jotta kaikki jäsenvaltiot ovat mukana tietokannan luomisessa. Tämä pitäisi olla mahdollisimman luotettava ja täydellinen. Ja tämä voisi tukea myöskin sisämarkkinoita. Me haluamme, että ne ovat tehokkaat. Ja toivottavasti, että lausunto saa tukea mahdollisimman monilta kollegoilta. Kiitos. Uh, thank you very much indeed, uh, Mr. Sully. And I... Paljon kiitoksia, Rova Sully. Tässä oli joukko hyödyllisiä näkökohtia. Nyt varjoesittelijät. De Campos, Kreuzmann, De Jong, Ryle. Väsymättä vihreitä edis, edustamassa. Ehkäpä teiltä lyhyet kommentit. Ja sitten keskustellaan aikataulusta. Schmitzke myös. Toivottavasti sain teidän nimenne oikein. Te olette komission edustajana. The Campus. Uh, I like to thank uh, the... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää Tässä on menty hyvin suoraan asiaan, hyvin suorasti pyritty parantamaan sisämarkkinoita terveen järjen pohjalta. Minulla ei ole mitään näitä asioita vastaan, mutta minulla on pari ehdotusta, joiden avulla tätä asiakirjaa voitaisiin parantaa. On tärkeää huomata, että avoimuus on tärkeää hinnoissa ja palveluissa ja tavaroissa. Se on tärkeää myös tuottajien puolesta. Meidän pitää tietää, mitä on markkinoilla. Meidän pitää tietää myös, ketkä markkinoilla toimivat. Ja siksi tämä olisi hyvin tärkeää siinä mielessä, että saadaan parannettua kuluttajilla olevia tietoja. Kaikkien kuluttajien pitää tietää se, kuka tarjoaa tällaisia tuotteita tai palveluita markkinoille. Tuottaja järjestöt, nehän yhdistyvät ja eroavat ja kansainvälistyvät tai muuttavat kotipaikkaansa. Siksi kuluttajien pitää tietää entistä paremmin, kuka toimii ja missä toimii. Tähän asiaan liittyy myös riskejä. Tähän liittyy esimerkiksi se riski, että byrokratian määrä entisestään kasvaa. Jos katsotaan näitä Bright-suosituksia, niin niistä voidaan todella oppia jotakin. Haluaisin saada tarkkaa tietoa näistä tarkistusten jättämispäivästä. Puheenjohtaja mainitsi 13. toukokuuta, oliko se oikein? Kyllä, tuo tarkistusten jättäminen, sen on tapahduttava tämän viikon keskiviikkoon kello 12 mennessä. Toivottavasti se kaikille sopii, mutta pyydän siihen vielä Rova Rullen kommentit. Tämä minusta vaikuttaa, vaikuttaa siltä, että kaikki ovat suhteellisen suurelta osin samaa mieltä rouva Sulin kanssa. Rouva Kreutzmann. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Meillä on eurooppalainen yritysrekisteri, mutta tällä hetkellä kaikki jäsenvaltiot eivät ole mukana tässä järjestelmässä. Ja meillä on siis heikkouksia järjestelmässä. Me haluamme edistää markkinoita, mutta sitten nähdään, että jäsenvaltiot ovat laimin tehneet laiminlyöntejä näissä kysymyksissä. Ja tämä liittyy nyt siihen kysymykseen, onko järkeä aina miettiä uusia sääntöjä ja asetuksia, mikäli kukaan ei niitä noudata. Eli meidän pitäisi tehdä tästä osanotosta pakollinen jäsenvaltioiden osalta. Se olisi ensimmäinen vaatimus, joka pitäisi toteuttaa. Meidän pitää varmistaa, että kaikki tiedot päivitetään se on hyvin tärkeää ja myöskin tietenkin sen pitäisi olla saatavilla kaikilla oleellisilla kielillä. Näitä asioita pitää edistää, eli meillä pitäisi olla tällainen järjestelmä, b pitää käyttää, ja se, että sitä voidaan myöskin pitää luotettavana ja että siellä on ajankohtaisia tietoja, koska muuten kukaan ei halua käyttää tällaista sisämarkkinafoorumia, ellei voida olla varmoja, että siellä on ajanmukaisia tietoja. Ja sitten sisämarkkinoiden loppuun saatamisella ei ole mitään järkeä, koska sitten voidaan mennä kansalliseen rekisteriin. Ja meidän pitää luoda enemmän avoimuutta ja enemmän mahdollisuuksia luoda sisämarkkinoille mahdollisuuksia erityisesti pk-yrityksille, luoda näille siis etuja. Meidän pitää saada hallinnollinen sääntö näistä, sopimus näistä säännöistä ja tietojen välittämisestä rajat ylittävissä toimissa. Tämän pitäisi liittää suuria hankkeita, joiden avulla voidaan kehittää tätä rekisteriä, ja jotta tietojen vaihto voisi tapahtua myöskin automaattisesti. Meillä pitää olla myöskin automaattinen järjestelmä yritysjärjestelmien, yritysten ja niiden ulkomailla olevien tytäryritysten välillä. Meidän pitäisi pyrkiä siihen, ja uskon, että tästä ollaan hyvin pitkälti samaa mieltä siitä, mikä on näissä kysymyksissä tarpeen. Kiitos. Uh, Mrs. Rühle. No nyt ihan pikku asia vain. Mielestäni on hyvä, että tässä on korostettu, että meillä pitäisi olla yhtenäistetty tietojen välityspiste, mutta haluaisin korostaa, että ikävä kyllä jäsenvaltioissa ei välttämättä ole toimittu näin. Esimerkiksi palveludirektiivin osalta jäsenvaltiossa on hyvin erilaisia käytäntöjä, mitä tulee näihin keskitettyihin asiointipisteisiin. Ja pelkään pahoin, että muilla aloilla käy samalla tavalla. Eli on hyvä, että tässä taas muistutetaan tästä kysymyksestä, koska ainoastaan tällä tavalla me voimme pitkällä aikavälillä vähentää byrokratiaa. Eli tämä nyt on ainoa asia, johon halusin viitata. Eli tämä keskitetty asiointipiste ei ikävä kyllä ole olemassa kaikissa jäsenvaltioissa. Thank you, Mrs. Rula. Mr. de Jong. De Jong. Kiitos pääjohtaja. Voin puhua ihan lyhyesti. Ja olen käytännössä samaa mieltä koko esittelijän tekstin kanssa – Toisaalta tässä on joukko kysymyksiä, jotka liittyvät tietojen laatuun. Tietoja täytyy nyt päivittää, tämä on ratkaisevaa. Mutta miten me voimme tietää, että meillä on riittävästi dataa, että me tie- tiedämme, miten tietoa on määritelty, eikä pitäisi myös mainita tämä piirre tekstissä. Right, well, um... No, Täytyypä tarkasta. Herra Schmidtke, halusitteko te mahdollisuuden lyhyen kommenttiin? Ja sitten annan puheenvuoron vielä esittelijälle löydäkseni takarajalukkoon. No, ajan vuoksi ihan lyhyesti haluaisin kiittää siitä, että tämä valiokunta on suhtautunut myönteisesti tähän hankkeeseen. Hän voimme edistää sisämarkkinoita ja lisätä myöskin avoimuutta siellä. Ja jos teillä on yksittäisiä kysymyksiä, me olemme aina valmiita vastaamaan niihin. Me olemme iloisia tästä rakentavasta yhteistyöstä. Kiitos. Okei, okay. uh, Mr. Suli. Um... Esittelen Rava Sully. Käykö teille ehdotettu aikataulu? Jos 12.5. olisi tarkistusten takaraja. Ja sitten toinen kesäkuuta käsiteltäisiin asiaa ja äänestettäisiin kuudes päivä. Kyllä tämä aikataulu tietysti käy, mutta se on aika ti- tiukka, se on pakko sanoa. Mutta nykyoloissa tehdään parhaamme ja toivottavasti tarkistukset voidaan saada ehdotetuksi ajoissa. Olen oikein tyytyväinen kuulemastani, eli tällä jaetaan tämä transparenssi, luotettavuus, Ja, ja, ja toivottavasti saisimme tämän yhden tiskin politiikan toteutetuksi. Se olisi kaikkein järkevintä. Good. Well, thank you very much indeed. And, uh... Paljon kiitoksia ja onnittelut teidän ensimmäisestä lausunnostanne. Ja siirrytäänpä viimeiseen kohtaan estyslistalla – lainsäädäntöesityslistalla. Komission sen Shemetan tulee, on täällä, mutta hän keskustelee Ramotin kanssa, joten meillä on vielä pikkasen aikaa Louis Gregin lausuntoon, joka jälleen juuri valiokunnalle liittyy jäsenvaltioiden komission täytäntöpanovallan käyttöön kohdistamaa valvontaan. Tämä on osa komitologian uudistuksia. Sitä varjastelijat Busoi Ville arvatenkin halusi puhua tästä, herra Kajusnik. Le Grek, puheenvuoron sinua. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia. Tarkoituksena on määritellä, miten voidaan toimittaa näitä mikrofonin. Yeah, okay. Okay. Okay, Mr. Chairman, this legislative... Eli tämä lainsäädäntölausunto määrittelee, miten Euroopan parlamentti lainsäätäjänä voi antaa komissiolle täytäntöönpano-oikeuksia, ja siinä määritellään, miten komissio voi käyttää näitä oikeuksia sopimuksen nojalla. Euroopan parlamentti on saanut valvontaoikeuden Eli valvontaoikeus vahvistaa sitä, että parlamentti voi tarkistaa, ylittääkö komissio oikeutensa, kun se hyväksyy näitä täytäntöpanosääntöjä. Lissabonin sopimuksella parlamentti ja neuvosto ovat yhtävertaisia ja silloin sovelletaan tavallista lainsäädäntömenettelyä, esimerkiksi kun myönnetään komissiolle täytäntöönpano-oikeuksia. Eli täytyy varmistaa kuitenkin, että parlamentin asema heikkeni. Parlamentin suhteet muihin toimielimiin nähden ovat kasvaneet ja näin tulee tapahtumaan tulevaisuudessakin. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat samanvertaisia. Parlamentin on kannettava vastuunsa ja on tärkeää, että Euroopan parlamentti omaksuu hyvän kannan ja että sillä on valvontaoikeus. Lisäksi parlamentin pitäisi saada pääsy komitologia kokouksiin ja nämä tiedot, joita toimitetaan parlamenttiin ja neuvoston, niitä tulisi parantaa. Ja myöskin pitää taata asiakirjojen saatavuus, esimerkiksi esityslistojen saatavuus hyvissä ajoin, pöytäkirjojen saatavuus ja myöskin äänestyslistojen osalta näin pitäisi toimia. Kiitos. Thank you very much, Mr. Greg. Now, uh... Kiitoksia, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Valitettavasti varsinainen varjoesittelijä ei päässyt tänne, mutta EPPn puolesta haluaisin sanoa, että herra Greshin asiakirja on kyllä meidän näkemystemme mukainen – hän haluaa pitää huolta parlamentin valtaoikeuksista Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Kiitos. Thank you very much for that very Kiitos tästä erittäin äh, tiivistetystä reagosta, herra Bouchard. and... Kiitoksia, haluaisin onnitella esittelijää. Ja olin samaa mieltä Krikin kanssa, meidän täytyy luoda olosuhteet, jotta parlamentti lainsäätäjänä pystyy tekemään kunnolla työnsä ja valvomaan komission täytäntöpanovaltuuksia. Ja siksi tuen sitä, että Euroopan parlamentin pitäisi saada aina tietoa komitologiamenettelystä säännöllisesti. Yksi huomio. Ja sitten loput toimitan kirjallisesti. Eli ehdotus, että luodaan artikla 6a liittyen näiden täytäntöpana valtuuksien valvontaan, mutta vastustan sitä, että hyväksytään toimia, jotka eivät noudata komitologian komitean mietintöä. Krehan on ehdottanut, että tämä ei saa haitata artiklaa 6a, mutta kiinnittäisin huomenna siihen, että nyt puhutaan kiireellisistä toimista, jotka on hyväksyttävä nopeasti, jotta voidaan välttää markkinoiden häiriöt tai unionin etujen kärsiminen. Meidän täytyy luoda määräaika, jotta parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa tällaisia toimia. Kyllä. Ich kann mich sehr kurz halten. Niin voin ihan lyhyesti puhua tästä aikarajasta, mutta mielestäni Grehin ehdotus on erittäin hyvä ja täsmällinen ja se vahvistaa parlamentin asemaa. Ja tämähän on ihan hyvä asia nyt, kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan. Já nebudu v tomhle tom případě jiný, já určitě podpořím eh, eh, za eh, skupinu Kiitos, mielipiteemme ovat samansuuntaisia kuin aiempien puhujien. Tuen herra Grekkiä, sillä tämä asiakirja on hyvin linjassa sen kanssa, mitä me itse olemme tästä asiasta mieltä. I think, um, I'll give... Kiitos. Annan puheenvuoron Louis Grekille loppuhavaintoihin. No, in brief I would like really to thank... No, haluaisin vain kiittää kaikkia kollegoita puheenvuoroista ja otan huomioon kaikki tarkistukset tai suositukset, joita minulle toimitetaan. Kiitos. Thank you very much indeed for that. Kiitos tuosta. Sanoin komission jäsenelle, että joidenkin näiden tulliuudistusten täytäntöönpano ja nämä komitologiapaketit voivat ottaa tulosta myöhemmin. Ja mitä tulee tähän tuote direktiivin, joka oli meidän vastuulla, mm, tois, toivomme, että saisimme esityksen, esityslista etukäteen tästä hyljetuote asiasta ja komission politiikka osaston edustaja, haluatteko te kommentoida? Oui, merci, monsieur le président. Je... Kiitos. Puhun lyhyesti asiasta, johon kaikki ovat kiinnittäneet huomiota, eli parlamentin perehtymisoikeus ei saa ymmärtää vä- väärin komission aikeita, mitä tiedonsaanti oikeuteen tulee. Komissio tekee erot, ei erottelu enää yhteispäätösmenetelmän ja muun päätösmenetelmän käsittelyn kanssa, eli asiakirjoihin pääsy paranee ja etukäteen ideana on, että parlamentti tulisi saamaan samaan aikaan tekstit kuin komitologiaan komiteat. Eli esityslistat tulisivat ainakin 14 päivää ennen kokousta. Ja sitten tähän artiklaan 6a kuusi aahan ja valvontaan. Ja parlamentti ja neuvosto ovat samanarvoisia, mutta artiklan sanan 191 innovaatio on se, että ainoastaan jäsenvaltiot valvovat täytäntöönpanoa. Joten lainsäätäjä, parlamentti tai komissio eivät saisi estää täytäntöönpanovaltaan liittyvää toimenpidettä. Ne voivat toki riitauttaa, voivat tehdä selväksi, että parlamentti voi kertoa komissiolle, että sen mielestä joku täytäntöön panotoimenpide on perussäädösten kanssa ristiriitaista, mutta parlamentti tai komissio eivät voi estää täytäntöönpanoon liittyviä päätöksiä joten oikeus saada tiedoksi on olemassa ja missä vaiheessa parlamentti parlamentti tai komissio, neuvosto voivat kertoa komissiolle, että ovat eri mieltä, mutta tämä oikeus perehtyä asioihin ei voi keskeyttää menettelyä. Tämä, sillä silloin sitä pidettäisiin asioihin puuttumista. Tällä hetkellä menettely voidaan keskeyttää kuukaudeksi. Me keskeytämme vuosittain noin tuhat menettelyä, mutta vuosittain on vain yksi tai kaksi juttua, johon liittyen me saamme parlamentin päätöslauselman. Äh, päätöslauselma. Eli todellisuuden ja valtaoikeuksien täytön, käytön välillä on klappia ja me keskustelemme tämän lainsäädäntöehdotuksen puitteissa siitä, miten tämä asioihin perehtymisoikeus voitaisiin täysimittaisesti toteuttaa tehokkuuden mitenkään kärsimättä, sillä jälleen Lissabonin sopimus on muuttanut asiat, kontrollioikeuselle muuttanut, mutta tarkastelun menettely voidaan antaa lainsäädäntölle tarkastelumenettely. Ja, ja parlamentti voi kertoa mahdollisista tulevista ongelmista, mutta näiden ilmoitusten pitäisi olla spesifioituja, eikä kaikkia menettelyjä voitaisi, pitäisi automaattisesti keskeyttää. Tätä komissio halusi painottaa, eli tarkastelumenettelyn keskeyttävää toimenpidettä, mutta se ei saa olla luonteeltaan kumoavaa for your intervention. I mean, clearly the Legal Affairs Kiitos tästä puheenvuorosta. Te olette tehneet yhteistyötä oikeudellisen yksikön kanssa, mutta totta kai myös valiokunnan täytyy olla tässä työssä mukana. Te analysoitte kuitenkin asian aivan oikein. Meidän täytyy tutkia niitä asioita, jotka ikään kuin ylittävät valiokunnan toimivaltuudet tai komitean toimivaltuudet. Anteeksi, Lui, oliko sinulla vielä kommentoitavaa tähän asiaan? Selvä. Siinä tapauksessa aikataulu on sama kuin Rouva Sulin mietinnölle. Juri valiokunnassa äänestys on 25.5. Eli tarkistukset on jätettävä tämän viikon keskiviikkoon kello 12 mennessä. Ja tässä valiokunnassa äänestetään kolmas kesäkuuta ja täysistuntoon siirrytään sitten syyskuussa. Selvä, hyvä. Kiitos. It's uh, a great uh, pleasure for me to... Minulla on suuri ilo saada toivottaa tervetulleeksi. Luulisin, että ensimmäistä kertaa tähän valiokuntaan teidän kuulemisen jälkeen komission jäsen Shemeta, joka vastaa hyvinkin laajasta kirjosta aiheita verotuksesta ja tulliliitosta muun muassa. Ja tulliasiat ovat varsinkin tämän valiokunnan vastuuna. On hyvä, että saimme hänet tänne keskustelemaan tästä komission työohjelmasta ja aloitteista, joita he aikovat tuoda meidän mietittäväksemme. Keskustelu on kaksi osainen. Varttia yli kuuteen asti kokous on julkinen ja sitten sen jälkeen jatkamme suljetuin ovin komission jäsenen kanssa. Ja osallistumisoikeus on vain valiokunnan jäsenillä. Minulla on suuri ilo toivottaa teidät tervetulleeksi tänne ja nyt haluaisin pyytää teitä kertomaan ohjelmastanne. Ja sitten voimme kuunnella valiokunnan jäsenten näkemyksiä poliittisista ryhmistä ja keneltä muulta tahansa, joka haluaa kommentoida. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Uh, good afternoon. Uh, I know that today you had a very lovely discussion with Professor Mario Monti on the... Kiitoksia. Tänään puhuttiin yhtenäismarkkinoiden strategiasta ja minun salkkuuni kuuluu verotusosa. Ja se oli erittäin kiinnostavaa, vaikka tänäänkin emme puhu verotuksesta, vaan tullikysymyksistä. Tietysti minun on vaikea kiinnittää huomionne näin kiinnostavan alustuksen jälkeen, jonka Monti piti, mutta yritän kuitenkin. Kun viimeksi olin tässä valiokunnassa, muistan, että olitte hyvin kiinnostuneita tulliasioista. Ja tänään olen kertomassa teille näkymistä tällä alalla, jotta voimme tehdä yhteistyötä yhteisissä asioissa. Tuliliiton sujuva toiminta on sisämarkkinoiden keskiössä – esteitä kaupalle pitäisi edes poistaa, jotta sisämarkkinoista koituu vaurautta, kasvua ja työllisyyttä EU:ssa. Tulipolitiikalla on pantu kauppapolitiikkaa ja luottu tuloja. Ja nykyisin tulipalvelulla on monia tehtäviä, jotka ovat muutakin kuin tulimaksujen keräämistä. Kaksi tavoitetta, joista varmaan olemme samaa mieltä. Ensimmäinen tavoite on suojella kansalaisia. Haluaisin edistää tullityötä, jotta kuluttajat ja yritykset voivat tehdä käydä kauppaa kolmansien maiden kanssa yhtä turvallisesti ja luottavaisesti kuin omissa jäsenvaltioissaan. Tulissa voidaan hyvin havaita laittomia tuotteita, kuten hu- huomeita, räjähteitä, biologisia, kemiallisia aseita kansalaisten nimissä Ne toimivat yhdessä muiden yksikköjen kanssa liittyen tuoteturvallisuuteen, epidemioiden ennaltaehkäisyyn. Ja tällä tavalla voidaan ehkäistä piraattitoimintaa ja väärännöksiä, rahanpesun torjunta ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta on myöskin osa heidän haasteitaan. Tämä valiokunta on ollut mukana käynnistämässä uusia aloitteita näissä kysymyksissä. Väärännysten vastainen kauppasopimus on nyt kuuma peruna. Ja tulikysymykset ovat myöskin keskeinen asia näissä neuvotteluissa. Olen hyvin tyytyväinen saavutettuihin tuloksiin edellisissä neuvotteluissa, ja silloin saatiin aikaan ACTA, osapuolten välinen sopimus, ja tällä varmistettiin avoimuus kaikkien sidosryhmien hyväksi. Voimme tällä tavalla poistaa vääriä käsityksiä aktasta, esimerkiksi sitä, että tulee se tarkastettaisiin matkustajien tietokoneita tai muuta vaan. Mikä näitä sääntöjä rikotaan, sillä on kielteisiä vaikutuksia yrityksiin ja myöskin kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Meidän täytyy vahvistaa tätä suojaa ja me olemme tehneet aktiivista yhteistyötä esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa. Toimintasuunnitelma, jossa on neljä pääkohtaa löytiin lukkoon kiinalaisten kanssa viime vuonna, ja jo nyt nähdään konkreettisia tuloksia, erityisesti tietojenvaihdon osalta, ja siitä, että ollaan luotu tulliviranomaisten verkosto tärkeimmissä satamissa ja lentokentillä. Kuten kävi ilmi komission työohjelmasta, komission yksiköt tällä hetkellä ovat tekemässä ehdotusta, jolla muutettaisiin neuvoston asetusta liittyen tullikysymyksiin. Siinä määrittelee, mitä tullit voivat tehdä, missä olosuhteissa, milloin, silloin kun ne löytävät hyödykkeitä, jotka ehkä rikkovat tekijänoikeuksia tai tuotemerkkejä. Tässä ehdotuksessa vastataan Euroopan parlamentin päätösaseman liittyen väärännösten vaikutukseen kansainväliseen kauppaan joulukuuta 2008 ja neuvoston kutsuun maaliskuuta 2009 tarkistella lainsäädäntöä. Jäsenvaltiot, sidosryhmät ja suuri yleisö ovat mukana tässä tarkistuksessa konsultaation kautta, joka kestää 25. toukokuuta asti. Tähän mennessä saatujen tietojen pohjalta tällä tarkistuksella lähinnä selitetään tilanteita, joissa tuli voi ryhtyä toimiin, erityisesti kun kyse on pienistä internetistä ostetuista tuotteeristä. Tällä tavalla voidaan rauhoittaa niitä, jotka ovat huolissaan eurooppalaisten kuluttajien terveydestä, samoin kuin ne, jotka haluavat valmistaa lääkkeiden aitouden kehitysmaissa. Seuraavaksi on tarkoituksena tehdä vaikutusten arviointi, jotta voimme esitellä ehdotuksen kesätauon jälkeen. Euroopan parlamentti on kansalainsäätäjä tämän ehdotuksen osalta ja toivon hedelmällistä yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa. Tämä aloitte noudattaa henkeä, joka oli mietinnössäne, joka liittyi kulut maahanmuuttaja- ja kansalaiskysymyksiin. Kun katsotaan tulevaisuuteen, olen varmaan samaa mieltä siitä, että voimme tehdä enemmän, jotta kansalaisia voidaan suojella tehokkaammin ja johdonmukaisemmin. Ja tämä on osa tämänhetkisiä pohdintoja siitä, mikä on Tullin tuleva rooli. Tullin tulevaisuuden aloite on puitteisto, jossa voidaan parantaa työtapaa, miettiä Tulliliiton yleistä toimintaa ja sitä, miten jäsenvaltiot tarvitsevat resursseja, koulutusta ja välineistöä. Ensi vuonna 2011 komissio esittelee edistysraportin Euroopan parlamentille ja neuvostolle valehtaakseen sitä, miten tullien tulisi kehittyä suojellakseen EUn kansalaisia ja auttaakseen EUn yrityksiä. Sitten toinen tärkeä tavoite, eli laillisen kaupan helpottaminen. Minä aion toimia hankkeissa, jotka ovat jo käynnissä, mutta olen myöskin valmis ryhtymään uusiin aloitteisiin, mikäli siihen on mahdollisuus. Kaupan sisäinen ulottuvuus on tietysti tuttu tämän valiokunnan jäsenille. Me kiinnitämme paljon huomiota ja resursseja uudistetun tullisäännöstön täytäntöönpanoon, jotta voimme varmistaa, että se on voimassa viimeistään 20 4. kesäkuuta 2013. Lailliset puitteet uudessa tuliympäristössä ovat olleet voimassa vuodesta 2008, ennen kuin minä otin kontrollini tämän asian. Ja nyt me olemme täytäntöönpanovaiheessa ja nyt meillä alkaa tulla uusia haasteita. Kun täytäntöönpano on saatu päätökseen, uudistettu tullisäännöstö vähentää kustannuksia kaupassa käyttämällä informaatio- ja viestintäteknologiaa. Vaikutusten arvioissa arvioitiin, että paperiton ympäristö vähentäisi kustannuksia 2,5 miljardilla vuodessa. Ja tällä tavalla, jos on täysin sähköinen intertoimiva tulliympäristö EU:ssa, voimme parantaa kilpailukykyä EU 2020 strategian mukaisesti. Näiden monenlaisten uudistusten täytäntöönpano on haastavaa. Sääntöjen täytyy noudattaa tietokonejärjestelmiä, joita kehitämme, ja me teemme työtä kummallakin saralla yhtä aikaa. Komissiossa pitää tehdä mukautuksia ja sopeutuksia kansallisessa hallinnossa, jäsenvaltioissa ja myöskin kaupankäyjien keskuudessa. Kuten tiedämme, nämä resurssit ovat hyvin vähäisiä tällä hetkellä – kun ajatellaan jäsenvaltioiden rahoitustilannetta ja myöskin yritysten kauppa- ja rahoitustilannetta. Kerro lyhyesti, mikä nyt on tällä hetkellä tilanne täytäntöönpanon osalta ja tulevien haasteiden osalta. Mitä tulee täytäntöönpano säästeisiin uudistetun tulisäännöstön osalta, niistä keskustellaan jäsenvaltioiden ja yritysmaailman edustajien kanssa. Me myöskin olemme tehneet bisnesmalli yhteistyötä ja lopputulos on komission säädös, johon liittyy selityksiä, suuntaviivoja ja viestintätoimintaa. Vuoden 2010 työohjelmassa on mukana sidosryhmien kuulemista, täytäntöönpanosääntöjen valmistelua ja komission muiden yksikköjen kuulemista. Suunnitelman mukaan tekstiä on tarkasteltu ja sitä äänestetään yhteisön tullikomiteassa ensi vuoden alussa. Ja te, Euroopan parlamentin jäsenet ja myöskin neuvosto, voitte sen jälkeen tarkastella tätä tekstiä. Ensi vuoden puolessa välissä tarkoituksena on saada hyväksyttyä komission asetus ja saada se myöskin voimaan. Sähköinen tullijärjestelmä, joka varmistaa paperittoman ympäristön, on kehitteillä Ensimmäinen kesä, jo, heinäkuuta 2009 lähtien tullien on vaihdettava tietoa hyödykkeistä, jotka lähtevät tai saapuvat EUn alueelle. Jäsenvaltiot, joissa on tiiveitä, niitä tarkastellaan ja ne saavat apua komissiolta, jotta nämä järjestelmät saadaan käyttöön mahdollisimman pian. Sanoisin vielä, että me olemme hyvin pitkälti aikataulussa mutta olemme kuitenkin valppaita, koska aina on epäonnistumisen vaara. Vakuutan kuitenkin, että Euroopan parlamentti ja erityisesti tämä valiokunta saa täysimittaisesti tietoa kehitysvaiheesta ensi vuonna, ja silloin voitte harjoittaa valvontaoikeuttanne vuonna 2011. Kauppakysymysten ulkoinen ulottuvuus liittyy siihen, että vahvistamme laajennamme kansainvälistä tulliyhteistyötä. Me parannamme yritysten asemaa varmistamalla vastavuoroisen tunnustumisen. Ja jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, tästä sovitaan Japanissa kesäkuussa. Turvastandardit ja AEOt on myöskin tärkeä esityslistalla, kun keskustelemme Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa – sertifioidut kaupankäyjät eivät, vaaditse niin, eivät vaadi niin monimutkaisia menettelyitä. Nämä avaintavoitteet muotoilevat tullipolitiikan toimenpiteitä ja toimia. No voimmeko saavuttaa kummankin tavoitteen yhtä aikaa? Kyllä, mikäli toimimme järkevästi. Jos poistetaan fyysiset tarkastukset tuonnin osalta tietysti helpottaa kauppaa, mutta se saattaa myöskin vaarantaa kansalaisten turvallisuuden. Jos taas skannataan kaikki kontit kaikissa satamissa, silloin hyvin suojeltaisiin kansalaisia, mutta se olisi hyvin kallis este lailliselle kaupalle. Me katsomme, että me tiedämme, ja te tiedätte, mitä mieltä olemme Yhdysvaltojen ideasta sataprosenttisesta skannauksesta. Ja tutkimukset osoittavat, että tällainen toimi voisi johtaa 10 miljardin euron tulonmenetyksiin EU:ssa ja Yhdysvalloissa yhteensä. En myöskään ole varma, kuinka tehokas tällainen systemaattinen tarkastusjärjestelmä olisi. No parempia ratkaisuja varmaan löytyy informaatioteknologiaa käyttämällä – välineillä ja kansainvälisellä yhteistyöllä. Tämä on selkeä viesti, jonka haluamme välittää Yhdysvalloille, Kiinalle, Venäjälle ja muille. Toivottavasti voimme luottaa tukeenne, kun mietimme ratkaisuja. Ja nyt odottelen sitten hedelmäistä keskustelua. Kiitos. Uh, well, thank you very much indeed. Paljon kiitoksia komission jäsen. Kollegolla on varmasti kopiot kommenteistasi. Anna meille paljon informaatiota ja on hyvä, että olet voinut päivittää meitä toimenpiteiden täytäntöönpanosta, sellaisten asioiden täytäntöönpanosta, joiden kanssa valiokuntamme oli tekemisissä edellisellä istuntokaudella. Täällä on joukko kollegoita, jotka eivät ole työskennelleet uudistetun tullikoodin kanssa, mutta odotamme teidän täytäntöönpanoasetusta, ja me perehdymme sitten seuraavaksi. Ja koordinaattorit varmaan pohtivat, miten voisimme saada vähän lisää briefausta aika monimutkaisesta asiasta. Ehkä voisitte vierellakin täällä. Ja Edellisellä istuntakaudella parlamentti vieraili Kiinassa. Se oli oikein hyödyllistä. Useampi kollega oli siellä. Ja vierailimme myös Shanghain tulli- ja markkinavalvonta viranomaisten luoneen saman Pekingissä. Meitä kiinnostaa työnne täytäntöönpano. Nyt puheenvuorokierros. Haluatko koordinaattorit puhua ensin? Schaldemose SNTltä, kuka EPLPltä? Well, shall I talk to Mr. Schaldemose? Vai jutelinko minä Rava Schaldemosen kanssa, että mietitte? Tarkistaisin muut. Boshoi, Ryyle, Koshnek. Selvä. Schaldemose. Schwab. Haluatteko te puhua? Selvä. Charles Mose. EPP päättää sitten Ruille ja professori de Campos. Kiitos puheenvuorosta. Professori Campos. Ensin. Thank you very much. Sorry for this. Kiitos. Pahoittelen tätä pientä epäselvyyttä tässä. puhun tässä Portugalia, niin ehkä asia tulee paremmin selväksi. Teidän esityksenne antoi meille nyt uutta toivoa. Meillä on lukuisia ongelmia edessämme. Esimerkiksi lääkkeiden laiton kauppa ja niiden äh, laiton maahantuonti. Se on valtava ongelma. Se ei ollut niinkään ongelma vielä viitisen vuotta sitten, mutta nyt se on suorastaan räjähtänyt käsiin. Tämä on suuri huolenaihe parlamentille ja komissiolle, jotta saadaan aikaan oikeanlaista lainsäädäntöä ja asia on työn alla. Haluaisin kysyä teiltä rajatarkastusten tehokkuudesta, niiden välineiden tehokkuudesta, joita meillä on käytettävissämme – erityisesti mitä tulee pieniin lähetyksiin ja paketteihin. Onko mahdollista tehdä, ottaa näytteitä ja tehdä analyysejä niin, että kansalliset tai kansainväliset lääkeyhtiöt sitten testaisivat näitä näytteitä. Yhdessäkin kohtaa otettiin 80 näytettä ja ne analysoitiin ja parisenkymmentä prosenttia vain sisälsi sitä, mitä paketissa väitettiin. Viranomaiset ottivat sen jälkeen yhteyttä maahantuojiin ja maahantuojat lupasivat parantaa tilannetta ja, ja oikaista tällaiset virheet. Kyse oli pienistä paketeista – mutta entäpä sitten, mitä tapahtuu EUn sisällä näissä 27 maassa? Täällähän kuljetetaan lääkkeitä hyvin suurissa määrin. Niitä tuodaan EUn alueelle sellaisella tuotennimellä, joka on aivan eri kuin se, mikä, mikä tuotteen lopullinen nimi on. Ja tässä tapauksessa on erittäin vaikeaa estää tällaisten lähetysten pääsy alueelle. Kun lähetys on laitettu liikkeelle ja se on jo matkalla, sitä ei saada pysäytettyä, ellei meillä ole näytettä jos juuri siitä tietystä lähetyksestä. Puhuitte älykkäämmistä ratkaisuista, siitä, että meidän täytyy ottaa käyttöön älykäs lähestymistapa. Ette kertonut kovin tarkasti, mitä tällä tarkoitatte, mutta luulisin, että tästä asiasta voidaan keskustella hiukan myöhemmin, joten en mene yksityiskohtiin. Minä en ainakaan keksi itse mitään lähestymistapaa, jolla tähän ongelmaan pystyttäisiin puuttumaan, sillä sidosryhmien katteet tässä asiassa ovat aivan valtavia – he käärivät suuria voittoja ja siksi kiusaus laittomuuksiin on myös suuri. Niinpä luulen, että herra komissaari, te olette hyvin optimistinen ja minäkin haluaisin olla. Ja toivottavasti voitte perustella asian jotenkin. Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kuin esitän tämän kysymyksen komission jäsenelle, toteaisin, että valiokunnassa on käyty keskustelua tästä hyvin paljon. Eli jos kaikki haluavat käyttää puheenvuoron, se ei osoita mitään johtajien puutetta. Eli on erittäin hienoa, että tämä näette kaikille puheenvuoron. Ja aina olen valmis esittämään ensimmäisenä kysymyksiä. Komission sen Shemeta EPP-ryhmässä haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi valiokuntaan Meillä on nyt jo paljon yhteistyötä ja haluaisin todeta, että tämän myönteinen merkki, että mitä tulee näihin globaaleisiin ulottuvuuksiin Euroopan tullipolitiikassa, te olette jo perehtyneet näihin kysymyksiin hyvin ja te puhuitte jo jostain seikoista alustuksessa ja tämä osoittaa, että mitä tulee tullipolitiikkaan, Eurooppa ei käsittele vain sisäisiä kysymyksiä. Itse tulen Sveitsin ja Saksan rajalta ja tiedän, miten tätä tullisääntöä, tullisäädöstöä sovelletaan käytännössä. Mutta nyt kyse on todellakin globaaleista ulottuvuuksista. Ja nythän me keskustelemme Japanin kanssa ja yritämme saada aikaan sopimuksen pikapuolin Japanin kanssa. Täytyy muistaa kuitenkin, että riskit, jotka liittyvät tämän uudistetun tullisäännöstön täytäntöönpanoon, ne pitää hallita hyvin. Te itsekin viittasitte siihen, että yhtenäistetty kumppani, josta on puhuttu palveludirektiivin yhteydessä, ja joka nyt täytyy luoda yritysmaailmaan. Nämä vaatimukset, jotka liittyvät tähän, tähän tiedätte tämän, ne ovat hyvin korkeat. Ja mielestäni te ette aina pääse toivottuihin tuloksiin. Ja olisi hyvä, jos voisitte kertoa, millaisia ongelmia on ja millä tavalla olette valmiina auttamaan näitä toimijoita. Tällä tavalla tehokkuutta ja myöskin avoimuutta ja hyväksyttävyyttä voidaan edistää tämän uudistetun tullisäännöstön osalta. Kiitos. Uh, thank you very much, Mr. Schwab. I should have... Kiitoksia, herra Schwab. Kerron myös teille, että meillä oli myös oikein hyödyllinen vierailu Sveitsiin. Oikeastaan minä vain Württembergin Bergin, herra Schwabin vaalipiiriin. Ja tapasimme Saksan tulli virkamiehiä keskustelemme tästä asiasta. Me otamme kenttätyön erittäin vakavasti täällä, mitä asiaan tulee. Herra Bushoi, sitten Ryhle. Sitten Sheldemasi, Valerapsi. Jos joku muu vielä haluaa puhua, niin siitä vain. Thank you very much, Commissioner. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia komissaarille, että tulitte tänne osallistumaan keskusteluun meidän kanssamme. Totta kai kaikki tiedämme, että tulipolitiikka on erittäin tärkeää taloudelle ja kilpailukyvylle. Ja sen lisäksi, aivan kuten sanoitte, turvalli, turvallisuudellemme ja terveydellemme, aivan kuin professori Korea de Campos tässä jo puhui lääkkeisiin liittyen. Olette tuolla tehneet työtä väärennösten vastaisessa kamppailussa. Haluaisimme, että kansainväliset kumppanimme olisivat aktiivisempia tässä työssä. Ei riitä, että me olemme tarkkoina ja hereillä. Se ei riitä, että tullit tekevät työnsä hyvin, sillä ilman kansainvälisten tahojen vilpitöntä yhteistyöhalua emme pysty vähentämään väärännösten määrää. Oletteko nähneet viime, nähnyt viime kuukausien aikana jonkin muutoksen niissä asenteissa, joita kansainvälisillä kumppaneillamme on, kuten Kiinalla, Intialla, tässä tärkeässä ongelmassa, eli väärännöksissä? Esimerkiksi väärännettyjen savukkeiden kauppa on erittäin suurta ja se haittaa meitä erityisesti näin kriisin aikana. Romaniassa virallinen savukeala laskee menettäneensä miljardi euroa väärännösten vuoksi. Haluaisin myös kiittää teitä siitä työstä, jota olette tehnyt sähköisen tullauksen parissa. Totta kai asiasta pitää vielä keskustella, mutta teillä on varmasti meidän tukemme kun siirrytään esimerkiksi seuraavalla, seuraavan parlamentin kaudelle. Mutta sähköinen tulaus on meille erittäin tärkeä asia. Ja teidän puheessanne kuvailtiin positiivista kehitystä tällä alalla. Uh, thank you, Mr. Bezoy. anschließen, auch mich. Olen samaa mieltä kuin edelliset puhujat. Haluaisin kiittää teitä ja edeltäjäni hyvästä työstä. Ja meillä oli hyvää yhteistyötä ja myöskin tulevaisuudessa pitäisi toimia näin. Muistuttaisin vielä, että Kiinassa ja Sveitsissä ei ole ainoastaan käyty, myöskin kävimme Rotterdamissa ja siellä kävi ilmi uusia ongelmia. Modernisointi, sähköinen tullitoiminta on hyvä askel eteenpäin, mutta kun kävimme Rotterdamissa, huomasimme, ja siitä täytyy vielä keskustella, eli kyse henkilöstöresursseissa. Jäsenvaltioissa palkataan välillä satamin vähän henkilöstöä ja heillä on aivan liian paljon työtä. Eli tämän näimme hyvin selkeästi Rotterdamissa ja kuten totesin, me tarjoamme yhteistyötä, me näemme näitä ongelmia ja kun näemme näitä ongelmia, niin olemme valmiita myöskin osallistumaan niiden ratkaisemiseen. Siinä koordinaattorien kierros. Ja nyt Rava Shaldemose. Ja sitten, mut, haluatko joku muu vielä puhua? Shaldemose, Mrs. Mrs. Rapti, Mrs. Karatsa Bilt. Um, and can I just remind you, we are... Muistuttaisin teitä, että keskitymme komission työohjelmaan. Ja nyt meillä on niin paljon toimenpanot toimenpiteitä, että voitte varmaan keskittyä tähän ohjelmaan mutta että tarttua muihinkin asioihin. Olen aika sallivainen, mutta 6.15 meidän täytyy siirtyä keskustelun toiseen osaan, Rova Charles Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös komission jäsentä, että tulitte tänne ja annatte jännän, jännittävän yleiskatsauksen sitä, mitä tapahtuu, joka osoittaa, että tässä on aika vakavia kysymyksiä käsiteltävänä. Meillä on kaksi konkreettista kysymystä. Toisaalta kun puhutaan tulleista, puhutaan EUn ulkopuolisten maiden suhteista ja siitä, mitä tulee EUhun, mutta minusta myöskin kokemukseni mukaan olen keskustellut ihmisten kanssa ja, ja kävin eri tulliyksiköissä ja tarvittaisiin myös parempaa yhteistyötä ihan EUn sisäisten markkinajärjestyksen puitteissa. Sisämarkkinoiden puitteissa on markkina valvonnan alueella syntynyt harmonisoidun ja ei-harmonisoidun alueella jakautumista. Eli viranomaiset ovat jakautuneet, hajonneet sen, sen mukaan, tulevatko tuotteet mark- EUn ulkopuolelta vai sisäpuolelta. Ja olen myös todennut, että minä pyrin siihen, että luodaan kunnon puitteet koordinaatiolle ei ainoastaan maitteen välillä, vaan eri markkinavalvontaviranomaisten kesken. Semmoista hyvin tärkeää. Toisekseen sanoisin suhteessa siihen, mitä Rova Ryllä jo sanoi. Meidän täytyy suojella kansalaiset, meidän täytyy saada turvallisia tuotteita markkinoille ja se vaatii, että meillä on riittävästi resursseja valvoa ja niitä tuo, jotka pyörivät EUn sisälle ja jotka tulevat EU:hun ja kokemukseni on, että jäsenvaltioiden voimavarat on alue, jossa säästetään kriisin aikana, eikä turvata, että tullitoiminta olisi vaatimusten tasolla. Um, I, I think as far as market surveillance... Mitä markkinavalvontaan tulee? Ratainilla on myöskin äh, siinä intressinsä, mutta Shemanaksen kommentit ovat myös kiinnostavia vaille. Komission jäsen, olen samaa mieltä kuin edeltäjä, edeltävä puhuja. Tätä, kun puhutaan jäsenvaltioiden resursseista, nyt kun tämä uusi säännöstö on voimassa, on todettu, että jäsenvaltiot, jotka eivät ole kovin pitkällä, saavat apua. Onko kyseessä teknisistä ongelmista? No, voin kuvitella, ehkä Romaniassa tai Virossa. Mutta onko myöskin poliittista vastustusta? Haluaisin kuulla tästä vähän lisää, miten tämä täytäntöönpano on toteutunut. Sitten toiseksi Rotterdamissa, kuten Ryyle totesi, Saamme kuulla mielenkiintoisia asioita, esimerkiksi, että siellä vastaava virasto on myöskin todennut, että skannauksesta on apua. No ei tietenkään sataprosenttisesti, kuten amerikkalaiset ovat suunnitelleet. Se olisi todellakin vähän liian pitkälle menevää. Mutta periaatteessa pitäisi näitä äh, kontteja, sitä ei voida täysin sulkea pois. Meillähän on paljon myöskin huijausyrityksiä, salakuljetusta. Näistä saa usein lukea lehdistöstä. Ja millaisia vaihtoehtoja sitten voisitte ehdottaa? On hyvä, että asian on ryhdytty teknisten kysymysten osalta, tietokonelaitteistojen ja muiden osalta, kun haluamme suorittaa tarkistuksia ulkorajoilla, silloin meidän pitää myöskin olla siihen sopivat välineet. No sitten viimeinen kohta. Te puhuitte myöskin näistä väärännöksistä. Mikä nyt on tilanne? Muistan, että kolleganne komission jäsen sai arvostelu siitä, että lääkeväärännösten osalta hän ei ottanut huom... Hän ottanut mukaan näitä netistä ostettuja väärennöksiä. Useimmat väärennöksethän ostetaan juuri internetistä eikä muita reittejä. No, tätä lakia nyt ei ole vielä hyväksytty, eikä tietenkään voida puhua sen kokemuksista, mutta se mitä nyt olette todenneet työssänne tähän mennessä, varmaankin olette huomanneet, että myöskin internetissä käytävä kauppa on erittäin suuri ongelma, jota vielä ei ole ratkaistu. Thank you very much. Mrs. Um, Rapti was next, and then Mr. Rapti ja sitten Koitsnach. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καλώς ήρθατε. Είναι όντως... Kiitos, hyvä komission jäsen ja tervetuloa tänne valiokuntaan. Tämä on ensimmäinen tilaisuus, joka meillä on ollut tavata teitä kuulemisenne jälkeen. Sanoitte, että on vaikea herättää meidän huomiomme herra Montin esityksen jälkeen. Minä sanoisin, että se on aika helppoa. Herra Monti tarjosi meille 107-sivuisen raportin ja ehdimme lukea siitä vain ensimmäisen sivun. Te annoitte meille kahden sivun esityksen ja sen seuraaminen oli hyvin helppoa, varsinkin sen toisen sivun, kunhan se vain ensin meille jaettiin. Siksi asiasta keskusteleminen on helppoa on myös toinenkin syy. Professori Monti kertoi mielenkiintoisesta tutkimuksesta, mutta se oli tutkimus. Hän ei ole vastuussa sen täytäntöönpanosta, jos se nyt yleensä pannaan täytäntöön. Te annoitte meille kahden sivun esityksen ja teillä on hyvin tarkka aikataulu jo tälle asialle ja te olette se henkilö, joka tämän työn itse asiassa sitten tekee. Eli tämän päivän keskustelu on siitä syystä hyvin mielenkiintoinen. Minulla on kolme kysymystä. Ensimmäisenä Ensimmäinen kysymys koskee työpaikkoja. Jos sähköinen tullaus lisääntyy, miten käy työpaikkojen? Ymmärrätte varmasti, mitä tässä tarkoitan. Vähenevätkö työpaikat vai lisääntyvätkö ne? Jos ja kun tämä tapahtuu, suunnitteletteko koulutuksen järjestämistä henkilökunnalle, joka on vastuussa tästä työstä? Ja tästä päästään kolmanteen ja tärkeimpään kysymykseen, joka on se, että meidän pitää pystyä tietämään, mitä tietoja ja pätevyyksiä nämä henkilöt tarvitsevat. Taitojen tunnistaminen ei yksin riitä. Meidän pitää myös selvittää, miten nämä henkilöt voivat parantaa pätevyyttään. Ja tämä liittyy sitä kautta myös turvallisuuteen, terveyteen ja talouteen. Kiitos hyvin relevanteista kysymyksistä. Uh, thank you, Mr. Chairman. I hope that our colleagues. Kiitos puheenjohtaja. Toivottavasti kollegat pitäytyvät keskusteluun rajoissa, eivätkä vertaile ihmisiä, jotka eivät ole paikalla. Se on minusta mautonta. Kuulin si- mm, ilokseni, että te haluatte taistella väärännöksiä vastaan, niin monet kollegat ovat puhuneet jo tästä. Joten pyytäisin teitä keskustelemaan, keskittymään yhteen asiaan, joka paljon huolta aiheuttaa. Ja se on ruokaväärännökset. Se on lisääntymässä. Olen samaa mieltä, että Jokaista konttia pidä skannata, ei missään nimessä, mutta pyytäisin teitä perehtymään keinoihin, jotka eivät haittaa vapaata kauppaa, mutta pitävät huolimaan tämmöiset kakut, joissa käytetään esimerkiksi viimeisen myyntipäivän ylittäneitä munia eivät pääsisi markkinoille. Well, thank you very much everybody for those Paljon kiitoksia näistä puheenvuorosta ja annan ilo mielelläni puheenvuoron komission jäsenelle. Teillä on aika laaja alue asioita käsiteltävänä, joka osoittaa, miten paljon kiinnostusta meillä on asioihin. Uh, thank you very much for really very, very good... Kiitoksia hyvistä kysymyksistä. En nyt vastaa ehkä kaikkiin, mutta tullikysymykset ovat asioita, joihin liittyy monia vaikeita teknisiä kysymyksiä, mutta yritän nyt kuitenkin vastata näihin kysymyksiin. Muutama kysymys liittyy resursseihin, erityisesti jäsenvaltioissa. Pitää paikkansa, että tilanne on aika hankala, taloustilanne on vaikea lähes kaikissa jäsenvaltioissa – Monissa on leikattava kuluja. Eli mitä komissio voi tehdä, ja olen nyt tavannut valtionvarainministereitä ja yritin saada heidät vakuutuneeksi siitä, että leikkaamalla tulliresursseja siellä vähennetään tulomahdollisuuksia. Ja se nyt varmaan ei ole paras tapa vastata kriisin haasteisiin. Eli jäsenvaltiot voisivat miettiä muita alueita, joissa voitaisiin tehdä leikkauksia, mutta ei kuitenkaan aloilla, joilta voi saada tuloja. No sitten toinen kysymys. Meillä on tulli 2013 ohjelma. Ja yritämme auttaa jäsenvaltioita rahoituskysymyksissä, koulutuksessa, ja 75 prosenttia näistä varoista on varattu informaatioteknologian kehittämiseen. Eli sekin on tärkeä osa tullin kehitystä. Eli resurssikysymys on vaikea, mutta teemme parhaamme. Ja kun olemme yhteydessä jäsenvaltioihin, siellä on sitouduttu uudistetun tullisäännöstön täytäntöönpanoon – ja nämä sitoumukset ovat tietysti tärkeitä. Sitten nämä pienet lähetykset. No se on kyllä suuri ongelma. Se on havaittu. Tällä hetkellä oikeudelliset puutteet eivät ole riittävät, jotta teho- tehokkaasti voisimme hoitaa tämän. väärentämisongelman pienten lähetysten osalta. Ja yksi tärkeimpiä osia tästä uudistetusta lainsäädännöstä tuli kysymyksessä liittyy näihin pieniin lähetyksiin. Ei mitenkään odota, että lainsäädäntö on hyväksytty. Me yritämme myöskin yhdistää riskinarviointijärjestelmää siihen, millä tavalla parhaiten voitaisiin havaita tällaiset lähetykset tai väärennökset. Tästä saadaan joitain tuloksia mutta oikeudelliset puutteet ovat puutteelliset ja siksi on vaikea tehdä huomattavaa edistystä. Ja luotan siihen, että tämäkin valiokunta tarkastelee kysymystä huolella. Mitä sitten voimme ehdottaa yrityksille? No, tärkein kysymys liittyy uudistetun tulisäännöstön täytäntöönpanoon. Tullitoiminta siirtyy sähköiseen ympäristöön. Ja tämä tietysti supistaa kaupankäyjien kuluja. Ainoastaan tullitoiminnasta ei ole tulossa sähköistä vaan myöhemmin tulevaisuudessa myöskin muut toiminnat, jotka liittyvät kansainväliseen kauppaan. Jos myyjä haluaa tehdä kansainvälisesti kauppaa, hän ei pidä päästä läpi ainoastaan tullista vaan muista instituutioista. Ja komissio on laskettu, että kun kyse on pienestä maasta, siellä 21 instituutiota, jotka täytyy saada koordinoiduksi, jotta voi käydä kauppaa. Eli ajatuksena on siirtyä kohti keskitettyä asiointipistettä, mutta tietenkään ei ole helppoa koordinoida kaikkia näitä instituutioita, koska ne eivät kuulu tulliviranomaisten alaisuuteen. Eli yritämme tehdä yhteistyötä näiden instituutioiden kanssa ja siirtyä kohti keskityn asiointipisteen mallia. Ja tässä vähän puhuinkin toimintojen koordinoinnista eri markkinavalvontaviranomaisten välillä – Eli kun otetaan käyttöön sähköinen tulli, sähköinen kansain, kaupankäyntijärjestelmä, yritämme ottaa mukaan ne instituutiot, jotka vastaavat kansainvälisestä kaupasta yhteistyössä Tullin kanssa. Se on tietysti keskeistä, mutta erityisesti yhteistyö rajaviranomaisten ja Tullin välillä – No siihen meidän täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Sitten skannaus. Meidän pitää olla selkeitä sen suhteen, että me vastustamme sataprosenttista henkilöskannausta, mutta se ei tarkoita, että me ollenkaan tukisi skannausta skanausjärjestelmä voidaan ja sitä tuleekin käyttää tulleissa. Mutta jos sitä käytetään sataprosenttisesti konttien suhteen, silloin se kasvattaa huimasti kuluja. Ja riskien arviointiin pohjautuva järjestelmä on tehokkaampi kuin sataprosenttinen skannaus. Ja toivottavasti valiokunnan jäsenet ovat ehtineet tarkastella tutkimusta sataprosenttisesta skannauksesta, jossa oli selkeitä tietoja, joka osoittaa, että monitahoisessa riskien hallinnointijärjestelmässä voidaan päästä samoihin tai jopa parempiin tuloksiin kuin 100 skannauksella ja paljon alaisemmin kustannuksin. Sitten kun pannaan täytäntöön uudistettua säännöstöä, sähköisessä tullissa. Tullin toiminta tehostuu. Eli silloin tarvitaan vähemmän työntekijöitä tällä saralla. Mutta on muita läheisiä aloja, jotka liittyvät tullitoimintoihin – ja ihmiset voivat saada uuden koulutuksen ja siirtyä muille alueille, jotka liittyvät kansainväliseen kauppaan. Ja sitten kun ajatellaan tulliviranomaisten koulutusta jäsenvaltioissa, meillä on järjestelmä, jossa tulliviranomaiset voivat käyttää näitä järjestelmiä kotona. Ei tarvitse tulla siis Brysseliin tai mihinkään muualle. Ja sitten tämän uudistetun tullisäännöstön täytäntöönpanosta. Erityinen koulutus on osa tätä täytäntöönpano-ohjelmaa. Ja kaikki tuliviranomaiset kaikista jäsenvaltioista saavat koulutusta uudistetun tullisäännöstön suhteen. Sitten kansainväliset suhteet. No se on tietenkin keskeinen kysymys. Ja teemme työtä suurien maiden kanssa – Siellä on suuria ongelmia, eli Venäjä, Kiina. Ja Kiinan suhteen varmaan tiedätte, että meillä on yhteistyösopimus. Ja sopimusta ollaan juuri panemassa täytäntöön. Se allekirjoitettiin vuodeksi, mutta syyskuussa käyn Kiinassa. Ja tapaan tulliviranomaisia omaisia Ja me pidennämme sopimuksen voimassaoloaikaa. Ja nyt jo olemme luomassa turviranomaisten verkostoa tärkeimmissä satamissa ja lentoasemilla. Ja myöskin tiedonvaihto tuliviranomaisten välillä toteutuu tämän sopimuksen nojalla –